Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Hyvää huomenta kaikille. Nyt voisimme aloittaa valiokuntamme työt. Ensin esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Teiltä löytyy jokaiselta esityslista. Ja jos mitään huomauttamista siihen ei voimme hyväksyä esityslistan sellaisenaan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset ennen kuin siirrymme tämän aamuisiin töihimme. Ensinnäkin huomisesta 5G3 on huominen salimme ITRE-valiokunnan kokouksen aikana. Eli älkää jättäkö mitään asiakirjoja tähän saliin, koska täällä olemme ainoastaan tänään. Sitten toiseksi muistuttaisin, että toinen joulukuuta ensi maanantaina – 15-18.30 2 Q2 salissa pidämme yhteiskokouksen Envin ja Itren valiokuntien kanssa koskien energia- ja ilmastopakettia. Ja muistuttaisin vielä lopuksi, että 9. joulukuuta maanantaina, kun saavumme Strasbourgiin, kello 19-20 VIC 200 kokoussalissa pidämme valiokuntamme teollisuusvaliokunnan ylimääräisen kokouksen. Nyt sitten tämän päivän esityksen listaan. Tiedätte, että tänään meillä on kuuleminen. NER 300-ohjelmasta – ja energia-alan elvytysohjelman käytöstä energia-alan uudistamiseksi. Toivotamme tervetulleeksi kaikki tänne saapuneet ja kiitämme valiokunnan nimissä teitä siitä, että hyväksyitte ja otitte vastaan kutsun tähän tilaisuuteen. Muistuttaisin teitä siitä, että kuuleminen päättyy tasan kello 11 ja mahdolliset puheenvuorot pitää saada käytyä läpi siihen mennessä. Aina pyrin siihen, että kaikki puheenvuoroa pyytävät todella saavat puheenvuoron ja puheaikoja jaetaan sen mukaan, kuinka monta puheenvuoropyyntöä tulee. Kuuleminen on jaettu kolmeen osaan. Ensinnäkin tämä NER 300 ohjelma ja elpymis, elvytysohjelma. Sitten toisessa osassa käsitellään NER 300 ohjelman kokemuksia – ja kolmannessa osassa puhutaan ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista. Nyt Delgado Ros. Rosa ei ole vielä paikalla. Hänen oli tarkoitus puhua ensimmäisenä tässä töidemme ensimmäisessä vaiheessa, joten antaisin puheenvuoron välittömästi. No nyt hän taisikin saapua saliin. En tiedä, haluaako hän puhua saman tien. Hän puhuu nyt välittömästi. Hyvä. Eli Umberto Delgado Rosa saapui paikalle, joten annamme hänelle nyt puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi. Thank you. My apologies for this delay. Kiitoksia. Olen pahallani siitä, että tulin näin myöhään, mutta erittäin mukava päästä puhumaan teille tälle, tälle foorumille. Ja se, mistä aion nyt puhua, on juuri se, mistä pyydettiin puhumaan. Puhuisin Euroopan energia-alan elvytysohjelmasta, e, energia-alan e, elvytys. Tulen itse vähän ja e, valtavirtaisemissa sopeuttamisohjelman parista Euroopan komissiosta niin varmasti tiedätte, että tässä tarjotaan rahoitustukea näihin hankkeisiin, esittelyhankkeisiin, jotka liittyvät energiaelvotykseen. ja se, mitä, miten rahoitetaan tätä ohjelmaa. Siinä myydään uuden usein osallistujien reservistä päästöoikeuksia. Niitä on 300 miljoonaa, 300 miljoonaa päästöoikeutta ja siitä saadaan puolentoista miljardin euron tutuspyyntö toimiin, mutta tähän menen tarkemmin. EPR-ohjelma, Euroopan energialan elvytysohjelma, siinä tarjotaan rahoitustukea strategisille hankkeille kolmelle, kolmella alalla. CCS, hiilen talteenotto ja varastointi, samoin kuin offshore-energiahankkeet, tuulienergia. Ja tässä pyritään auttamaan Euroopan unionia ilmasto- ja energiatavoitteisiin niin, että voidaan saada tehokkaasti päätöksen energiamarkkinat, sisäiset energiamarkkinat. Ja jos nyt verrataan näitä ohjelmia, niin yhteisrahoitus offshore-energialle ja CCS hankkeelle, mutta eh, muuten tässä rahoitusta on tarjolla kaiken tyyppiselle uusiutuvalle energialle muodolle. Ja se, jos NER 300 rahoitus yhdistetään EPR-rahoitukseen, e silloin NER-rahoitusta pitää vähentää EPR-rahoituksen määrällä, mutta meillä on tätä, tätä sääntöä ei kuitenkaan tällä hetkellä sovelleta, koska tällaisia hankkeita ei ole. Mitä tulee nyt ner 300 hankkeisiin, niin 2012 äh, joulukuussa komissio myönsi 1,2 miljardia euroa 23 äh, uudelle esittelyhankkeelle. Hyvin laajasti tämä oli kattava. Katettiin erilaisia energia-alueita, maalämpö, merienergia, samoin kuin aurinkoenergia ja ne mukana oli 16 jäsenvaltiota. Rahoitukseen valittiin eri hankkeita, joiden piti osoittaa analyysin kautta, että niissä käytettiin kustannustehokkaasti julkista rahoitusta. Ne olivat teknisesti vankkoja ja ne täyttivät kriteerit, tukikelpoisuuskriteerit. Siinä kyse oli nimenomaan teknologian innovatiivisuudesta. Entä sitten CCSn sijoitus tässä? Meillä ei ole ollut rahoitusta nyt CCS-hankkeille. Mikä tähän on syynä? Meillä oli useita hakemuksia ja ne täyttivät vaatimukset rahoituksellisesti, teknisesti, mutta olennaisessa vaiheessa, kun jäsenvaltioiden piti vahvistaa, eh, mikään ei mennyt läpi. Joissakin tapauksissa ne eivät olleet vielä teknisesti riittävän kypsiä tai sitten eh, lisensointi ei ollut kunnossa. Eh, ja varsinkin se, että oli rahoitusaukkoja, niin oli esteenä. Ja jos nyt katsotaan CCS hiilen talteenotto ja varastointi. Se on hyvin olennainen tässä vaiheessa, kun edelleen täytyy käyttää polttoaineita. Ja talouskysymyksissä tämä on hyvin olennainen ja liiketoiminnan kannalta varsinkin pitää katsoa hiilen halpaa hintaa. Sillä on tietysti hyvin suuri merkitys silloin, kun halutaan katsoa CCSn rahoituksellista ja teknistä mahdollisuutta. ETSstä tulee vähemmän tuloja tietenkin, jos hinta on alhaisempi. Mikä on sitten tilanne siinä tapauksessa, että meillä on nämä päästöoikeuksia paljon enemmän. Siinä voidaan käyttää myös kansainvälisiä mahdollisuuksia. Äskettäin olin Varsovassa kokouksessa UNEF 3C konferenssissa ja siellä puhuttiin ilmastokysymyksistä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että meillä on liikaa fossiilisten polttoainoiden reservejä käytössämme ja se vaikuttaa tilanteeseen. Jotkut sanovat, että voidaan olla tehokkaampia hiilikysymyksissä, mutta puhutaan CCSstä hyvinkin paljon – Olen kuullut hyvinkin paljon teknologisista näkökulmista. Kuulin siellä myös julkisesta rahoituksesta, ei ainoastaan sinänsä CCS-kysymyksiin, mutta myös hiilidioksidiväyliin. Kyse ei ole ainoastaan autoteollisuudesta, mutta ensinnäkin kyse on julkisesta työntötekijästä, vaikutuksesta hiilidioksidi väyliä ajatellen. Ja edelleen tarvitaan julkista rahoitusta, jotta halutaan vähentää, jos halutaan vähentää hiilen käyttöä. Ja tämä tuli esiin juuri tuossa huippukokouksessa, joka pidettiin äskettäin. Jos CCS ei ole eh, NER 300 siinä vika ei ole sinänsä ohjelmassa NER 300, vaan vika on siinä, että tässä ei olla onnistuttu. Me, ei ole sitä mieltä, me emme ole sitä mieltä, että NER 300 olisi epäonnistunut, koska meillä on myös hyviä uutisia ajatellen uusiutuvia energiamuotoja. Meillä on kokemuksia myös eri vaiheista. Olen ollut mukana E, katsomassa ensimmäistä hanketta Piemontessa Italiassa ja niin sanottu paras hanke, e, sellainen hanke 2013, toinen, toisen sukupolven hanke, 28 miljoonan euron arvoinen. E, siinä muunnettiin biomassaa hyvin huonolaatuista biomassaa hyvälaatuiseksi etanoliksi ja siinä haluttiin osoittaa, että oliosta pystyttiin saamaan energiaa. Tämä oli ensimmäisiä kaupallisen mittakaavan hankkeita tällä alalla, selluloosa etanolin alalla. Ja tätä voidaan osoittaa, että siinä, että NER 300 on auttanut tämän tyyppisissä hankkeissa. Sitten toinen hanke, joka on tulossa operatiiviseen vaiheeseen 2014, Saksan Ferbiostro-hanke, sekin on bioenergiahanke, ja Uckermarkissa tuotetaan Saksassa anaerobisella käyntimenetelmällä biokaasua. Määrä on 70 000 tonnia vuodessa olkea. Se puhdistetaan ja syötetään kaasuverkkoon. Siinä arvo, hankkeen arvo on 22 miljoonaa. Nämä hankkeet ovat menneet jo kokeiluvaiheen ohi ja nyt ollaan kaupallista vaihetta edeltävässä esittelyvaiheessa. Silloin puututaan rahoituksella pääasiallisiin esteisiin, jotka vallitsevat tässä hankkeen tässä vaiheessa. Eli rahoitus auttaa vähentämään kustannuksia, pystytään puuttumaan myös riskeihin ja 1,2 miljardia euroa, jota, joka myönnettiin tämän lisäksi 2 miljardia investoin, yksityisistä investoinneista. Tämä tekee yhteensä 3,2 miljardia ja tämä kaiken kaikkiaan lisää merkittävästi uusiutuvan energian määrää. Ja tämä vastaa noin miljoonaa henkilöautoa. Se vastaa myös hyvin merkittävää määrää paikallisia työpaikkoja ja tällä tavoin voidaan stimuloida innovaatiota ja mennä kohti vihreätä taloutta. NER 300 hankkeet ovat siis onnistuneet. Ikävä kyllä eivät CCSn osalta, mutta tässä katsotaan tilannetta 2000 14. kesäkuulle saakka. Nyt on äh, hakemus yhdessä Iso-Britannian hankkeensa. Ehkä siitä, siihen saadaan vielä rahoitusta ja silloin saamme NER 300 yhden CCS-hankkeen. Ja niin kuin äh, sanoin, äh, NER 300, sillä on seuranta vaihe tulossa myös eh, ja näin ollaan menestytty hyvin. Voidaan katsoa, mitä eh, samantyyppistä toimintaa on tulevaisuudessakin. Eh, vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Bene, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia Delgado Rosa. Nyt meillä on 20 minuuttia aikaa esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Ensimmäinen puhuja. Grazie, presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä yrkuulusta esityksestä. Esittäisin hyvin spesifin kysymyksen, joka minua kovastikin kiinnostaa. Puhumme paljon uusiutuvista energialähteistä ja tämä on aivan oikein, mutta kun otamme käyttöön kaiken tämän potentiaalin, tiedämme, että verkon menevästä verkosta ja virrasta ylijäävä virta tavallaan menee hukkaan. On turha, että innovoimme ja tarjoamme kannustimia, jos tuotamme sähköä turhan ja jätämme sitä käyttämättä. Eli ongelman pitäisi puuttua jollakin tavalla. Ja haluaisin kuulla teiltä, tästä varastoinnista, energian vara, varastoinnista siitä, että energiaa ei tuhlattaisi, tuotanto ei menisi hukkaan, eivätkä kannustimet, niin missä vaiheessa tässä työssä ollaan ja miten ongelma voidaan ratkaista? Olen kuullut useitakin osittaisia ratkaisuehdotuksia, mutta en oikein silti ymmärrä, kuinka pitkällä tässä ongelmatiikassa nyt ollaan. Minua todella kiinnostaa se, että päästäisiin sellaiseen ratkaisuun, joka todella veisi meitä eteenpäin. Kiitos Kanchan. Seuraavaksi Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Ongelma on todella yleisluonteinen koska en usko, että tässä muodossa luotu CCS-järjestelmä olisi vielä täysin sopiva, koska hiiltä saa edelleen käyttää vanhan malliin. Pitäisi olla selvää, että tarvitaan sellainen järjestelmä, jonka kautta todella pyrittäisiin optimoimaan varastointi, hiilen, hiilidioksidin varastointi. Ja tässä pitäisi katsoa fossiilisten ja biopolttoaineiden ja biomassan muuntojärjestelmiä kaasuksi. Eli voidaanko käy, voitaisiinko käyttää erilaista ilmatilaa, jossa ei olisi vesihöyryä tai happea, vaan toimittaisiin eri tavoin. Eli pitää katsoa löydämmekö ihanteellisia järjestelmiä tällaiseen. En usko kuitenkaan, että nykymalli toimii niin, että katsotaan vain perinteisiä polttoaineita. Eli on pyrittävä energian käytön optimointiin ja mielestäni tämä onnistuu ainoastaan, jos siirtoverkko on äärimmäisen tehokas, eli jatkuva korkeajännite siirtoverkko, jossa voidaan käyttää sekä tuuli- että vesivoimaa niin, että voidaan todella mahdollisimman tehokkaasti käyttää sähkövoimaa niin että sähkö pysyisi sähkövoiman muodossa mahdollisimman pitkään. Mielestäni tämä on ensi askel. Ja totta kai on myös muita varastointimahdollisuuksia, vedyn tuotto, tietty pumppaus. Ja vesivoimahan tavallaan jo tarjoaa varastointimahdollisuuden. Sitäkin täytyy käyttää hyväksi. Kiitos. Seuraavaksi Davis. Thank you, Chairman. I was the author. Kiitos puheenjohtaja. Minä itse tein tarkistuksia vuonna 2008 liittyen NER 300 hankkeeseen. Silloin tot, olin esittelinä asiassa koski hiilen talteenottoa ja varaston joten halusin kertoa hieman taustoistani. Ajatuksena oli se, että David Hone joka on Shellin ilmastonmuutosasiantuntija, pisti tämän ajatuksen liikkeelle. Minä teen tarkistuksia Avril Doylin kanssa lainsäädäntöön, joka koski päästökauppaa vuonna 2008. Haluaisimme sinun keksiä rahoitusmekanismin, joka toteuttaisi käytännössä ne sitoumukset, jotka hallitusten päämiehet tekivät, jotta 12 hiilen talteenotto ja varastointihanketta saataisiin toimintaan vuonna 2015 mennessä, mutta silloin ei vielä todettu mistä rahat tulisivat, joten mä haluaisin vastata tuohon kysymykseen, mistä rahat tulevat. Kokonomi yhteen ympäristövaliokunnan kanssa ja alun perin ajatuksena oli luoda ohjelma NERA 600. Nyt eh, tämä onkin NERA 300, jota nyt käsitellään. Sitten tappelimme NERA 500 neuvoston kanssa komission toimenpiteistä ei sano yhtään mitään, koska komissio ei piru vielä tullut mukaan ollenkaan tähän hankkeeseen mutta joka tapauksessa joulukuussa 2008 neuvosto hyväksyi NER 300-hankkeen. Minä kutsin sitä nimellä NER, enkä nimellä NER 300 englanniksi, koska tämä NER ei kuulosta kovin kilalta. Haluaisin sanoa kolme asiaa. Ensinnäkin nyt, jos haluaisimme varmistaa, että kyse joko hiilen talteenotosta ja varastoinnista tai sitten innovatiivisista uutisista energioista. Kaikki jäsenvaltiot eivät nähneet mitään tässä hiilen talteenotto- ja varastointipuolessa, joten jäsenvaltio pitää saada jollakin tavalla mukaan. Valiokunnassamme ja ympäristövaliokunnassakin oli henkilöitä, kuten Claude Turmes totesi, tai kysyi, kuinka paljon sijoitetaan sitten uusiutuviin energioihin. Komissio antoi silloin sitoumuksen tai lupauksen tuossa vaiheessa, että korkeintaan 60, 60 prosenttia menisi hiilen talteenottoon ja varastointiin, ei enempää ja joten uusiutuvat saisivat taas suuren osuuden rahaa myöskin. Loppujen lopuksi kaikki raha meni uusiutuviin, mutta näin ei kuitenkaan pitänyt käydä silloin, kun tarkistuksia tehtiin. Tämän sanottuni totesin, että yksi ongelma tässä on hiilen hinnan romahtaminen. Tarkoituksena oli kerätä jopa 9 miljardia euroa. En ikinä kuvitellut, että jätäisin 6 miljardiin, koska hiilen hinta kyllä oli laskussa, mutta 2, puoli miljardia oli alun perin ennuste. Ensinnäkin, kuinka kauan tämä kaikki kesti? Hallitusten päämiehet hyväksyivät NER 300 ajatuksen joulukuussa 2008 ajatuksen tasolla, mutta kesti vuoden 2012 loppuun asti ennen kuin voitiin ensimmäiset hankkeet hyväksyä. Euroopan unionissa kesti siis neljä vuotta pistää täytäntöön tukijärjestelmät, tuetaan innovatiivisia uusiutuvia energioita ja hiilen talteenottoa ja varastointia. Kiina vain napsauttaa sormien ja kolmessa kuukaudessa saadaan samaa pystyyn. Meillä kestää neljä vuotta. Me häviämme tässä teknologiakilpailussa, e- mikäli emme pysty nopeuttamaan prosesseja. Toinen seikka on tämä mekanismin joustamattomuus. Yksi syystä, miksi kesti niin pitkään ennen kuin hanke pistettiin täytäntöön, oli se, että pari vuotta kului aikaa siihen, kun sorvattiin tämän koko hankkeen sääntöjä, ja säännöt osoittautuivat joustamattomiksi. Ei tämä ole yksin komission syytä, koska jäsenvaltiotkin ovat pistäneet lusikkansa soppaan mukaan yhdistys kuningaskunta. Täältäkin jotakin joustamattomuuksia tuli, mutta loppujen lopuksi luotiin järjestelmä, joka ei ottanut kunnolla huomioon sitä, mitä yksityisen puolen investoijat tarvitsevat tuen muodossa. Jäsenvaltioiden valtiovarainministerit halusivat myöskin takuita suojatakseen veronmaksajien varoja. Haluttiin myöskin varmistaa, että veronmaksajien varoja käytetään kunnolla hyväksi, ei siinä mitään, mutta kun tulevaisuudessa luodaan tällaisia hankkeita, ja kun komissio tekee ehdotuksensa, silloin pitäisi olla myöskin innovaatiorahastoilla tuetaan hiilen talteenottojen varastointia ja sähkön asianmukaista käyttöä energiaintensiivisissä teollisuuden aloissa. Meidän täytyy toimia nopeammin tulevaisuudessa kuin mitä NER 300 yhteydessä tehtiin. Kollega Chris Davis. Kiitos kollega Chris Davisille, koska hän on Envin esittelijä, hän sai hieman pidemmän puheajan. Seuraavaksi Hymnö. Dziękuję bardzo. Sam program jest... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ohjelma sinänsä on erittäin hyvä ja voitaisiin sanoa, että sen pitäisi saada aikaan lisäarvoa, mutta se mitä tässä eh, sanottiin eh, on aika hämmentävä. Kolme CC, eh, kuusi CCS-hanketta 2008 ja nyt tässä vaiheessa emme tiedä mitä tapahtuu. Meillä on ainoastaan yksi tällainen esimerkki Isosta Britanniasta. Haluaisin kysyä seuraavaa. Minä tiedän, että yksi ohjelma piti viedä läpi Puolassa, yksi CCS-ohjelma, kaasu- ja lämmön yhteistuotanto laitos. Mikä tilanne on? Jotkut sanovat, että tämä menetelmä ei ole kovinkaan turvallinen. Se perustuu siihen, että varastoidaan vanhoihin kaivoksiin hiilidioksidia. Se saattaa olla vaarallista, varsinkin teollisuusalueilla. Olen lukenut myös artikkeleita tästä asiasta. Älkää nyt naurako, minä haluan tietää, pitääkö tämä paikkansa. Jotkut näistä hankkeista vedettiin pois eh, siitä syystä, että yhteistuotanto laitos oli liian lähellä kaupunkialueita. Ja sitten toinen kysymys. Haluaisin, että katsotaan vielä, voidaanko olettaa, niin on sellaisia artikkeleita, jotka sanovat, että se on vaarallista. Haluan tietää tästä myös tutkimuksen kannalta. Puhutaan esittelyhankkeista, mutta sen jälkeen ne viedään kaupalliseen vaiheeseen onko olemassa tutkimusta ja missä määrin siitä, että käytetään hiilidioksidia kemian teollisuudessa, koska tässä vaiheessa ei ole mitään kestävää menetelmää, jossa käytettäisiin hiilidioksidia teollisuudessa ja painottaisin tätä. Kiitos. Grazie. E la parola Edith Herzog. Edith Herzog seuraavaksi. Herra Delgado, me toivoimme hieman parempia selityksiä komissiolta eurooppalaiselle siis lisäarvolle. Vuonna 2008 uskomme, että kaikki saisimme sitoumuksen siitä, että rahoitustuki toimisi, mutta että tällä tavalla pyrittäisiin poliitikkojen kiihdyttämiseen. Ja siksi haluaisinkin kuulla teiltä, missä nyt näette lisää arvon. Onko sitoumuksia nyt entistä enemmän? Meistä tuntuu, että aika on hukattu ja sitoumukset ovat vähentyneet. Eli minkälaista lisäarvoa tästä hankkeesta on nyt saatu? CCS hankkeista ainoastaan yksi on liikkeessä, on käynnistetty ja siksi kritiikkiä on. Eikä vaihtoehto oikein ole, jos hiilidioksidista halutaan päästä eroon. Tarvitsemme lisää selvennystä. Eli missä piilee hankkeen eurooppalainen lisäarvo, ja jos sitä ei ole, niin miksi se on menetetty ja kuka siitä on vastuussa? Kiitos. Jos muita puheenvuoroja pyyntöjä ei ole, annan jälleen puheenvuoron äh, Delgado Rosalle. Hän voi nyt vastata kuultuun kritiikkiin ja esitettyihin kysymyksiin. Yritän nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta en käytä liikaa aikaa. Ensinnäkin varastointipuoli. Uusiutuvaa energiaa ei ole aina saatavilla sen, kun sitä tarvitaan. Tämä on todellakin ongelma. Tämä on ongelma, joka Tämä on sellainen ongelma, johon voidaan puuttua, se voidaan ratkaista. Kun tarkastaa asioita pidemmällä aikavälillä, ainoa kestävä energian muoto tulee olemaan uusiutuva energia. Tämä, tämä menee vielä aikaa. Onneksi monia uusiutuvia energialähteitä on, ja monet niistä ovat täydentäviä toisiinsa nähden. Kun ajatellaan esimerkiksi vesivoimaa ja tuulivoimaa, tämän avulla voidaan pumpata vettä ylämäkeen ja sitten ottaa käyttöön, niin kun se on tarpeellista. Aina ei tuuli puhalla eikä aurinko paista. Eli voidaan aikaan esimerkiksi käyttää aurinkoenergiaa ja yöllä muuta energiaa. Lisäksi voidaan luoda tällaisia älyverkkoja ja superverkkoja, joka ottaa energiaa sieltä, missä se on saatavilla ja toimittaa sen eteenpäin. Niin sitten varastointipuoli. Tämäkin on ongelma. Nyt olemme sellaisessa vaiheessa, että fossiili fossiilisia polttoaineita ei aina voida käyttää, tai niitä voidaan käyttää täydennyksenä siihen, kun se on tarpeen. Mutta eivät nämä ongelmat ole sellaisia, etteikö niitä voitaisiin ratkaista. Niitä pyritään koko ajan ratkaisemaan. Tietystikin voidaan kysyä, onko hiilen talteenotto ja varastointi hyvä ratkaisu vai ei. Mikäli haluamme mikäli halutaan pistää hanskat naulalle ja käyttää vain fossiilisia polttoaineita, niin ei, onko tämä järkevää? Energia saattaa mennä hukkaan ja kaiken tyyppistä argumentointia on esitetty, kun on vastustettu CCS. Mutta CCS-hiilen talteenotto varasta on kuitenkin erittäin tärkeää niin kauan kuin voimme, joudumme vielä käyttämään fossiilisia polttoaineita. Ja kun käytämme fossiilisia polttoaineita, täytyy varmistaa, että kaikki tuo hiili ei päädy ilmakehään. Hiili pitää ta- saada takaisin maaperään, minne se kuuluu. Hiilen talteenotto ja varastointi on todellakin tarpeellista kaikkienkin analyysien valossa. Ilmakehästä voidaan ja myöskin kasveista kerätä hiili talteen ja pistää se takaisin maaperään. Eli tämäkin on osa tätä täydentävyyttä. Sitten kun meillä on tällaisia superverkkoja ja älyverkkoja, näidenkin avulla voidaan ratkaista energian pulan liittyviä ongelmia. Kyse ei ole pelkästään hiilen talteenotosta varausta, eikä vain ja ainoastaan uusiutuvien energiasta, vaan myöskin verkot täytyy saada kuntoon. Chris Davis puhui NER 300 ja siitä, että sille pitäisi myöskin hiilan talteenotto ja varastointi. Ne, jotka tätä peräänkuuluttajat, eivät ole tyytyväisiä, mutta kun tarkastellaan sitä lisäarvoa, jota komissio, komission hankkeella on, en silloin ollut komissiossa mukana, katsoin silloin asioita hallitusten näkökulmasta käsin. Katsoimme, että keskustelussa ei edistytty, mikäli pidettiin kiinni vain ja ainoastaan hiilen talteen osasta ja varastamista, koska joskus vastustivat sitä. Mutta nyt haluttiin myöskin sitten uusiutuvat mukaan, mutta ei pelkästään vain ainoastaan uusiutuvia. Erittäin innovatiivisia uusiutuvat polttoaineita ja hiilen talta on varastoitu niin kumpikin mukaan, koska muuten kaikki ei olisi saatu kannattamatta hanketta, mutta lisää arvo tästä hankkeesta on täysin selvä. Komissio voi todeta, että tämä on vastaus tähän lisäarvokysymykseen edistyneet biopolttoaineet ja teknologia pitäisi saattaa kaupalliseen vaiheeseen. Biomontin hanke on täysin kaupallisesti kannattava hanke. Tämä sallii mahdollisuuksia avata muitakin tällaisia laitoksia muualla Euroopassa ja Euroopan ulkopuolellakin. Eurooppalaista teknologiaa voidaan käyttää muuallakin. Hyvin paljon syntyy samalla työpaikkoja elintar- tai polttoaineiden saantivarmuus, energian saantivarmuus paranee, päästöt vähenevät ja samalla me luomme innovatiivista teknologiaa ja lisäämme ja levitämme sitä, joten tämä on lisäarvoa. Ei kukaan voi sanoa, etteikö tähän liittyisi lisäarvoa tähän hiilen talteenottoon ja varastointiin. Kyllä siihen liittyy. Sitten tiettyjen hankkeiden erityistilanteita. puolalainenkin hanke oli kyllä mukana. Se oli ehdokkaana sekä EPR-ohjelmassa että NER 300 ohjelmassa, niin, mutta kuten monet muutkin hankkeet, sekin tyssäsi. Ja kymmenen elinkelpoista CCS-hankkeet oli mukana ensimmäisessä tarjouskilpailussa. Ne jouduttiin tyrmäämään, koska rahoituksessa oli puutteita. Puolankin hankkeessa oli tämä rahoitusongelma ja siitä oli muitakin syitä. Esimerkiksi teknistä epävarmuutta liittyi moniin hankkeisiin ja CCS-direktiivi ei ollut pistettynä täytäntöön vielä puolessa tuossa vaiheessa. Sitä ei ollut transponoitu. transponoitu. Euroopan suurin yleisö ei pidä siitä, että hiilidioksidia pumpataan maaperään, kun sitten kysymys, onko tämä turvallista ja voiko direktiivi taata turvallisuuden. Meidän nähdäksemme käytännössä tämä on täysin turvallista ja suuren yleisön mielipiteitä täytyy ottaa huomioon, kun pohditaan sitä, onko hiilen varasto, ja varastointi toteuttamiskelpaista. Näkemykset eivät ole samanlaisia kaikkialla. Joskus kansalaiset ovat katsoneet, että, että siihen, missä aiemmin oli hiiltä tai öljyä aiemmin, niihin paikkoihin voitaisiin pumpata tätä hiilidioksidia Mielipiteet ovat yksi asia, mutta turvallisuus ei ole mikään ongelma, mikä katsotaan asioita meidän näkökulmastamme, koska meidän täytyy varautua ongelmiin. Erittäin lupavia teollisia käyttöjä on jo, joissa hiilen talteenottoa varastointi tuo lisäarvoa. Kaupallinen käyttö ja toteuttaminen – on kysymys, onko riittävän, riittävän suurista määristä kyse, kun tarkastellaan ilmastopolitiikkaa, hiilen talteenotto ja käyttö on nyt yhä mielenkiintoisin vaihtoehto. Toivottavasti nyt vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jolen vastannut, niin kertokaa minulle toki, mitä unohtui. Grazie, signor. Kiitos, Delgado Rosa, näistä vastauksista ja siitä, että otit eri esitetyt kommentit huomioon. Nyt edessä on sitten kolme peräkkäistä esitystä. Meillä on toinen paneeli nyt edessämme ja tämä koskee NER 300-ohjelman kokemuksia. Ensin kuulemme Jacques Kivite. Hän kertoo nyt omista kokemuksistaan NER 300 parissa. Buddy, my name is Jacques Kivitz. I'm from Erlikiden. Ähm, niin, hyvää huomenta. Minä olen itse ähm, liiketoimintahallintajohtajana. Minä olin aikaisemmin liiketoiminnan kehittämisjohtajana Rotterdamissa CCS-kysymyksissä. Minulla on äh, pari kalvoa, joissa selitän näiden hankkeiden sisältöä. Ja sitten minulla on vielä kolmas kalvo, jossa äh, puhun kokemuksista NER 300, minkä tähden epäonnistuimme ja sitten minulla on vielä yksi kalvo siitä, miten vaikeaa on kehittää teollisuudelle CCS ylipäänsä. Yes. Okay, thank you. Okay, first of all, you see here a picture. Ensinnäkin tässä näette kuvan Erlikidistä. Eh, Me olemme merkittävä teollisuuden kaasun toimittaja. Me olemme maailman suurimpia verkostoiltamme Beneluxissa sijaitsemme happea, typpeä ja vetyä asiakkaille. Tällä verkossa tai kuvassa näkyy verkomme, jakeluverkko, jossa tarjotaan vetyä. Toimimme Rotterdamista ja Antwerpenistä käsin ja meillä on kaksi tuotantolähdettä, jossa tuotamme vetyä. Tämä oli meille mahdollisuus. Voisimme aloittaa vähähiilisellä vetyverkostolla ja meillä oli ehdotus, jonka mukaan otettaisiin talteen hiiltä Rotterdamin laitoksella. Joten näistä hankkeista. Tässä näkyy kartta, Rotterdamin satama, vihreä linja on jo hiilen taltojenottoa ja varastointia satamasta. Sitä käytetään uudestaan uudestaan kasvihuone kasvattamiseen. Kesäisin näisemme ilmaan ja sitten otetaan talteen talvella. Ja tässä kuvassa näkyy tiehanke. Se on äh, hanke, jota äh, GDF ja EAN kehittävät yhdessä. Ja äh, kyse on hiilivoimalla hankkeesta, jossa kerätään hiilidioksidia 20 kilometriä myös merenpuolelta. Ja me haluamme tässä ottaa talteen hiilidioksidia vetylaitokselta. Tämä on Elli oma hanke ja menisimme sitten yhdessä Rotterdamin sataman ja Stedinin kanssa kehittäisimme putken Rotterdamin ja siinä haetaan synergiaetuja myös tiehankkeista. Siinä on kustannushyötymahdollisuuksia myös tiehanketta ajatellen. Ja sitten toisessa vaiheessa ajatuksena oli mennä hiilisolmukohdan kautta myös öljykenttäyhteyksiin. Jos voidaan hyötyä hiilidioksidista, siinä on ainakin sen tyyppinen arvo ja tämä tämä hanke on sellainen, että meillä on yhteys jo merilaitoksiin. Me käytämme hiilen kuljetusta ja varastointia. Sitten meillä on mahdollisuus parantaa myös talteenottoa. Me, me olemme tehneet yhteistyötä monien yritysten kanssa ja kaikki ovat tuoneet omaa ydinosaamistaan mukaan – koko ajan. Esimerkiksi Rotterdamin satama, heillä on infrastruktuuri jo olemassa satamaassa. Me olemme tehneet myös laivausyritysten kanssa yhteistyötä eri laivanvarustamoiden kanssa. Kaikilla on omat ydinosaamisensa. Myös paikallisviranomaiset ovat antaneet tukea Rotterdamin kunta ja alueen yhdistykset, Rotterdamin ilmastoaloite yhdistys myös. Ja tämä oli siis äh, hankkeen perustana. Ja me äh, käytimme neljä vuotta kehitystoimiin. Meillä oli elinkelpoinen hanke ja totta kai se on hankala hanke taloudellisesti, koska siinä ei paljonkaan voiteta, kun päästökaupan hinnat ovat niin alhaiset. Ja me olemme käyttäneet samaa infrastruktuuria kuin tiehanke. CCS-direktiivi ei kuitenkaan ollut voimassa. Meillä oli myös merellä sijaitseva varastointilaitos. Ja sitten kun katsottiin äh, tätä tukea, sitä tuli Alankomailta ja me kirjoitimme myös vahvistus kirjeen vahvistimme tämän hankkeemme, mutta siinä tapauksessa äh, tai siinä vaiheessa saimme pyynnön vahvistaa äh, tilanteen. Ja äh, taloustilanne ei kuitenkaan ollut äh, kuvaukseltaan samantyyppinen kuin meidän kirjeessämme, mutta halusimme selvittää tämän kysymyksen. Ja kyseessä oli kuitenkin äh, kilpailukykytekijät ja luottamuksellisuus, niinpä emme saaneet ajoissa selvitettyä tätä kysymystä ja saimme vahvistettua vasta myöhemmin talouspuolen. Me saimme myöhemmin asiat selvitettyä. Kolmessa tunnissa ymmärsimme jo tilanteen ajatellen NR 300 ja edelleenkin me emme, edelleenkään me emme ole samalla linjalla. Jos olisimme selvittäneet asian ajoissa, olisimme pystyneet hoitamaan tämän ongelman. Tämä Tämä oli kuitenkin liian myöhäistä ja siinä vaiheessa keskeytimme hankkeen ja se päättyi sitten siihen. Tämä siis koskee NER 300. Minulla on kuitenkin tässä vielä kalvo, jossa käsitellään pääasiallisia ongelmia, jotka liittyvät CCS-kysymyksiin. Jos verrataan uusiutuvien energiamuotojen hankkeisiin, niissä äh, tuotetaan energiaa ja silloin tuloja tulee ja siinä tapauksessa liiketoimintaa. sisäisen osalta siinä on äh, investointiesto. Meillä on kuitenkin ähm, operatiivinen äh, este, koska talteenotosta varastointiin asti tämä tulee kalliimmaksi kuin mitä ETS-hinta on. Joten tässä herää kysymys ja e, mietimme, että onko tässä tilanteessa käytetty aivan oikeita välineitä. Ja sitten toinen asia on sitten synergia kuljetuksen ja varastoinnin välillä. Tähän mennessä on keskitytty ainoastaan pistekohtaisiin ratkaisuihin tukijärjestelmiä hoitavat eri eh, pääosastot, eri eh, jäsenvaltiot, eri eh, viranomaiset ja pääsen tässä aivan pian päätökseen. Ja sitten kuljetus ja varastointi. Se ei ole mitään ydinosaamisaluetta osapuolille. Miten kehitämme CCS-klusteria kuljetuksen ja varastoinnin osalta? Ja sitten Lontoon pöytäkirja se on pöytäkirja, jolla pyritään estämään sitä, että dumpataan jätettä. Ja jos haluamme löytää ratkaisuja, silloin ne ovat rajat ylittäviä ja ne pitäisi ratkaista nämä ongelmat. Ja sitten viimeinen kohta, erittäin tärkeä, ETS-velvoitteet, koska CCS-hankkeet, niiden pitää suhtautua ETS-sään, päästökauppajärjestelmään. Silloin edelleenkin riskit ovat olemassa, ajatellen 20 vuotta operatiivisessa vaiheessa ja myös sen jälkeen, kun laitos on suljettu. Eli hiilidioksidi voidaan myydä 5 000 eh, per tonni. Jo sitten eh, riskit eh, vaihtelevat ajatellen hintoja, jotka vallitsevat tulevaisuudessa ja se todella vaikeuttaa elämää. Ja sitten kun katsotaan tätä taulukkoa, operaattorit voivat toimia normaalin talteenoton puitteissa, mutta sitten tässä on korvauksia myös ympäristökorva, ympäristötuhoista. Tämä on todellakin kysymys, avoin kysymys, joka on ongelmallinen meille. Kiitoksia. Grazie lei. Kiitoksia. Nyt seuraava hyvin mielenkiintoinen esitys toisen sukupolven bioenergiasta. Osa Byrman, olkaa hyvä. Okej. Okay. Tack. Åsa Burman heter jag. Jag kommer ifrån eh, Sverige. Hej ja kiitos. Olen Osa Burman, edustan Göteborgin energialaitosta ja hanketta Gobi Gas. Hanke, jota ajamme, on kaksivaiheinen. Tällä hetkellä tuotamme uusiutuvaa kaasua. Usein Euroopassa käytetään erilaista jätettä raaka-aineena. Ja se, mihin tällä hankkeella pyrimme, on, että biokaasua voidaan saada aikaan useanlaisista raaka-aineista – Tämä on siis monintasoinen hanki, hanke ja mukana on ollut Göteborgin tekninen yliopisto, samoin avoin yliopisto ja meillä on laaja pilottiväline ja GoBigas 1 on tällainen esittelylaitos 20 megawattia kaasua ja toisella tasolla, toisessa vaiheessa sitten äh, on mukana hanke NER 300 hankkeesta. Tässä pyritään jatkuvan uusiutuvan biokaasun tuottamiseen. Tätä on yritetty jo toteuttaa useissa muissa hankkeissa – ja on onnistuttu tuottamaan tällä metodilla joitakin satoja tunteja biokaasua, mutta me toimimme tässä todella teollisesti, teollisella mittakaavalla. Pyrimme siirty, siirtämään äh, kaasua maakaasuverkkoon niin, että kaikki asiakkaat saisivat sen käyttöönsä. Meillä on yhteistuotantoa. Ja teollisuus on osoittanut olevansa kiinnostunut tästä, mutta hinta taso, kustannustaso on vielä liian korkea. Pyrimme korkean energiatehokkuustasoon. 800 gigawattia vuodessa olisi toisella tasolla. Pyrimme siis sellaiseen tehokkuuteen, että se todella olisi laajamittaista. Nyt meillä on 16 miljoonan vaatin laitos, on Ruotsin suurin laitos. Toisen vaiheen aikana haluamme viisinkertaistaa tuotannon. Ja tätä on tarkoitus kehittää kaupallisesti, ei ainoastaan lyhyellä aikavälillä, vaan todella pitkällä aikavälillä ja laajasti. Tässä kuvassa on Göteborgin satama, ensimmäinen vihreä nuoli osoittaa ensimmäistä vaihetta ja toinen nuoli sitten toista vaihetta. Tältä tilanne nyt näyttää. Tässä on kuvia laitoksen rakentamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2011 hallitettiin räjäytystyöt. Vuonna 2012 päästiin hyvään vauhtiin ja tänä vuonna laitos on saatu valmiiksi. Tässä on nyt kuvia valmista laitoksesta. Näkyy, tässä näkyy eri alueet, kaasutuslaitokset, siilot ja niin edelleen. Tässä on kuva, joka on otettu kolme viikkoa sitten, kun todella aloimme tuottaa kaasua tässä laitoksessa. Tämä oli hieno hetki. Jatkamme me ja uskomme ja luotamme siihen, että tulevaisuudessa kaikki toimii niin kuin olemme suunnitelleet. Tässä on vielä sama kuva. Kaasuahan ei ole siis tarkoitus pelkästään tuottaa, vaan se on tarkoitus saada todelliseen käyttöön. Ja meillä on laitoksessamme ja sen vieressä tällainen kompressoriasema, jonka on tarkoitus syöttää kaasua kansalliseen kantaverkkoon. Ensimmäisessä vaiheessa saimme tukea Ruotsin energiaministeriöltä ja myös Euroopan komissio antoi tälle tunnustuksensa, eli hanke oli varsin laaja. Kesti kuitenkin hyvin pitkään ennen kuin kaikki todella hyväksyttiin ja tunnustettiin, mutta on hienoa, että saimme hankkeellemme täältä tukea. On myös havaittu, että tämä ei tule aiheuttamaan kilpailun vääristymiä. Sitten tässä on seuraava Gobigas-hankkeen etappi. Meistä näytti siis siltä, että tämä hanke oli kyllin hyvä tullakseen valituksi. Se on innovatiivinen hanke ja tätä on tarkoitus todella laajentaa kaupallisesti. Nyt olemme vielä esivaiheessa, mutta haluamme kuitenkin päästä, päästä tässä eteenpäin. Valitettavasti edessämme on kuitenkin valtavia haasteita liittyen suuriin investointeihin, joita vielä tarvittaisiin. Tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat alhaalla ja tämä hankaloittaa meidän asemamme. Ja päästöoikeushinnat ovat nekin hyvin matalalla, joten on vaikea päästä tavoitteisiin, joita Ruotsissakin on asetettu. On tärkeää, että meillä on vapaat avoimet markkinat Euroopassa, mutta jotta vakausutudella ja biokaasu pääsevät eteenpäin ja seuraava askel, askel voidaan ottaa, on saatava se toimimaan maassa, on saatava verohelpotuksia ja on saatava investointeja, joten potentiaalia tässä kyllä piilee kovastikin. Toivottavasti tämä voidaan ottaa kaupalliseen käyttöön ja todella toivomme, että näin voi käydä. Kiitoksia Osa Burman tästä esityksestä ja näistä aivan hiljattaisista merkittävistä kokemuksistanne. Seuraavaksi sitten Bernard Debesch äh, sähkön varastoinnista. Olkaa hyvä. Euh, bonjour, <coughs> messieurs, donc je vais vous présenter... Euh, Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hän todellakin esittelee teille tämän äh, hiilen talteenotto- ja varastointikysymyksen EASen puolesta. Tämä on eurooppalainen energian ala toimiva järjestö. Siinä on lukuisia jäseniä mukana Nämä koostuvat lähinnä teollisista yrityksistä ja tutkimuslaitoksista. Erityispiirteinä on se, että kaikki ovat toimijoita, jotka tekevät työtä energian varastoinnin puolesta. TSO, Elia ja muut yritykset ovat siellä mukana niin ikään rakennusmateriaalien valmistajia, joten toteaisin, että energian varastoinnista ovat kiinnostuneita erilaiset toimijat. Joten jonkinlaista yksimielisyyttä asian suhteen vallitsee eri toimien kesken. Periaatteeltaan kyse on yksinkertaisista asioista. Sähkö on kallista ja sitä halutaan käyttää silloin, kun se on kaikkien kalimillaan. Siksi sitä halutaan, energiaa halutaan varastoida. On myös erilaisia keinoja varastoida energiaa, joko pysyvästi tai jaksottaisesti. Euroopassa tällä hetkellä, miten nyt sanoisin, on tiettyjä suuntauksia meneillään. Ne ovat johtuneet erittäin merkittävästä kehitystä uusiutuvien energian, energiamuotojen kohdalta. Biomassa on tästä yksi esimerkki ja tuulivoima, sähkövoima. Ja kuten sanottiin, aina ei tuule eikä aina aurinko paista. Tämä on tällaista ö, jaksottaista energiantuotantoa. Se ei ole jatkuvaa sellaista. Tämä ala on hyvin nopeasti kasvanut sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Ja kun tarkastan lukuja, luvut on merkitty myöskin Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tässä hieman tällainen teknisempi kaavio. Tämä osoittaa, minkä tyyppistä ongelmien kanssa nyt painimme. Ja kun tarkastellaan kysyntää ja lämpöenergiaa, kokonaiskysyntää ja uusiutuva energia, tuulivoima ja siitä, kuinka nämä tämmöisestä lämpöenergiaan. Olemme nyt pyrkineet simuloimaan, simuloimaan kysyntää ja ilmastoa, ilman lämpötilaa, tuulta ja muuta. Kaikki nämä pyritään ottamaan, hu- ottamaan huomioon. Ja sitten tarkastetaan, kuinka paljon sähkön tuotanto vaihtelee päivän aikana ja päivästä toiseen. 30 gigawattia on Euroopan tasolla tämä keskivaihtelu. Ja talvella sitten tuotettu gigawattimäärä on pienempi. 15 prosenttia tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta ja kun tarkastellaan uusiutuvan energian etenemissuunnitelmaa Euroopassa, voidaan havaita, että jollakin tiettynä päivänä täytyy ottaa huomioon lämpötila ja sitten muuto ilmastolosuhteet, niin sitten saadaan kokonaiskuva siitä, kuinka paljon energiaa voidaan tuottaa päivässä. Tuulivoima ja aurinko kun lasketaan yhteen, voidaan päästä 200 gigawattiin. Ehkä 30-200 on päästy. Voi hyvinkin kuvitella, kuinka paljon kysymyksiä tästä sitten herää. Tämä vaihtelu on 30-200. Ja kun tarkastetaan sähköjärjestelmiä, meidän me jonkinlaista joustavuutta. Ja tämä voidaan ratkaista juuri energian varastoinnilla. Täytyy olla tällainen varasuunnitelma käytössä ja pitää myöskin yhdistää verkot paremmin toisiinsa. Eikä tuulivoima. Sitä voitaisiin siirtää verkoston verkon kautta pois etelä, etelään. Miksipä ei? Ja sitten energiaa täytyy voida varastoida. Ja kun tarkastellaan ongelman laajuutta, tässä tarvitaan kaikkea mahdollista joustavuutta niin, että tulevaisuudessa voidaan yhdistää kaikki energiamuodot Samalla voidaan varmistaa energian toimitusvarmuus ja se, että hinnat ovat kohtuullisia. Varastointi ja kaikki varastointiin liittyvät teknologiset mahdollisuudet. Niin ensinnäkin tämä kemiallinen puoli, eli vety, tuulivoima ja puhdas sähkö, mikä on harvinaisempaa. Sitten mekaninen energia, se on tunnettu, ja myöskin vedyn pumppaaminen. 90 prosenttia energian varastoinnista liittyy tähän. Eli vesi pumpataan ylämäkeen ja sitten lasketaan sieltä alas, kun tarvitaan energiaa. Ja sitten terminen varastointi, lämpöenergian varastointi. Eli lämpö otetaan talteen ja sitä käytetään sitten, kun se on tarpeellista. Ranskassa on sellainen järjestelmä, jolla sähkö vettä lämmitetään yön aikana ja sitten aamulla, kun ihmiset menevät suihkuun, niin lämmintä vettä on käytettävissä. Tällaista lämmön talteenotto on harjoitettu jo pitkään. Ja sitten sähkökemiallinen talteenotto, eli akkuihin voidaan ladata sähköä. Ja tästä ovat esimerkkinä sähköautot, eli kaiken tyyppistä teknologiaa tulee tässä kyseisen. Tässä on kaksi suurta sovellusalaa. Ensinnäkin tek- teknologiaa, joka tuottaa energiaa ja sitten energia otetaan käyttöön. Sitten siis täytyy tarkastella sitä, kuinka paremmin saadaan tasapainoon kysyntä ja tarjonta. Ja suhteessa nopeasti pitää saada energiasten käyttöön, mikäli yöllä varastoiden ja päivällä käytetään. Tämä voidaan katsoa tätä pumppaamista, joten eh, tässä on kaksi puolta tässä kysymyksessä. Eli akkuihin voidaan varastoida energiaa. Ja tässä on todellakin tämä vetyn, veden pumppaaminen varastointi ja sitten lämmön talteenotto ja käyttö. Tästä kaaviosta nähdään sitten tärkein tämä kuva. Varastointia voidaan käyttää koko tämän sähkötuotantoketjun yhteydessä hyväksi, silloin kun on kyse käytöstä, jakelusta ja siirtämästä paikasta toiseen. Tässä on erilaiset palvelut, jotka ovat, voivat hyötyä sähkön tai energian varastoinnista. Ensimmäisenä tässä on tietystikin se, että halutaan varmistaa keskitetyn tuotannon joustavuus ja, ja tuotantokapasiteetti. Sitä lisä, pitää ta, energian jatkuva saanti ilman, että häiriötä syntyy ja halutaan samalla välttyä siltä, että syntyy katkoksia silloin, kun uusiutuvia ei voida jatkuvasti käyttää, vain niiden tuottaminen on pikemminkin tällaista jaksottaista, satunnaista. Silloin täytyy olla varajärjestelmiä käytössä. Miksi sitten olen täällä tänään? Varastoista kun on kyse, nyt on meneillään moniakin esittelyhankkeita – hyvin paljon on syntymässä uutta teknologiaa. Sitä ollaan, ollaan ottamassa käyttöön. Teknologian pitäisi olla kilpailukykyisempää kuin kansainväliset vaihtoehdot. Mainitsin täällä jo akut, kuinka akkuin avulla voidaan varastoida energiaa tämän energiasaannin tasaamiseksi. Kuten totesin, Yhdysvalloissa ja Euroopassa on alettu pohtia näiden akkujen käyttöä, joilla voidaan esimerkiksi lämpövoimaloiden tuottaman energian saantia tasoittaa tai täydentää. Tutkimusta täytyy tehdä ja täytyy alkaa todellakin kehittää tällaisia kokeilu- tai esittelyhankkeita ja katsoa, kuinka hyvin ne sitten toimivat käytännössä. Tähän liittyy juuri tämä NER 300-hanke. Ja meidän täytyy varmistaa, että sääntely on kunnossa Euroopassa, koska tästä kuvasta nähdään, kuinka suuria eroja vallitsee primäärienergian primaarifrekvenssi sääntelyssä eri puolilla Eurooppaa. Ja tämä liittyy myöskin tähän varastointikysymykseen. Kahden viiden vuoden sisällä meidän pitäisi pyrkiä puuttumaan seuraaviin ongelmiin. Ensinnäkin täytyy tarkastella markkinaehtoja ja energian varastoinnin integroimista markkinoille. Pitäisi luoda tällaisia suuren luokan kokeiluhankkeita, esimerkiksi lämpöenergian varastoinnin osalta energian saamiseksi käyttöön esimerkiksi talviaikana. Varastointi on tehokas tapa tasoittaa energiansaantia ja tämä on myöskin uusi tapa käsitellä ongelmia. Nämä akuutteille mainittiinkin. Lisäksi on joitakin hankkeita, jotka mahdollistavat sen, että voidaan varmistaa halvemmat, huokeammat hinnat kuin mitä tällä hetkellä tilanne on energian osalta. Energian varastointi voi auttaa meitä todellakin estämään energian hinnan ja sähkön hinnan nopeaa nousua. tässä on uusia hankkeita, uusia aloitteita syntymässä eri puolilla Eurooppaa. Ja toden totta uskon, että NER 300 voi todellakin toimia uusiutuvan energian edesauttajana, kehittäjänä. Ja te, energian varastointi on myöskin vääjäämättömän tarpeellinen ja hyödyllinen tapa vaikuttaa Euroopan energiamarkkinoihin ja niiden kehittymiseen. Eh, Kiitoksia, Delpech. Nyt kuulemme kolme erittäin mielenkiintoista esitystä. Kaikessa kuulemme sekä myönteistä että hieman kriittisempiä asioita. Nyt aloitamme keskustelun kollegoiden kanssa. Ensin esittelijät ja sitten muut. Vittorio Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella esityksen pitäneitä, koska nämä esitykset olivat todella äärimmäisen mielenkiintoisia. Esittäisin aluksi huomion liittyen CCS-tekniikkaan. Bio massan muuttaminen selluloosaksi on erittäin merkittävä tekniikka. Tästä voi päättyä jotakin maaperään ja tämä on merkittävä vesien ja floran ja faunan ja mikrohabitatin kannalta. Ja hiilen varastointi ja talteenotto ei ole välttämättä pelkästään passiivista, vaan se voi olla myös aktiivista ja sen avulla voidaan parantaa maaperänkin laatua. Sitten Byrmanin esitys oli sekin hyvin mielenkiintoinen, koska tämä hänen esittelemänsä teknologia on yksi keskeisimpiä – ja kysyisin ensin, että onko tervaan liittyvää tietoa, kun kaasutetaan näitä aineita. Ja sitten toiseksi minusta tuntuu siltä, että on rakennettava enemmän pienempiä laitoksia, tuotantolaitoksia, jotta biomassan kuljetuskustannukset laitoksiin voitaisiin ottaa huomioon. Ja tämä on varmasti asia, jota voidaan tarkastella tulevaisuudessa. Ja sitten energian varastoinnista. Olen lukenut sitä koskevia uutisia siitä, miten sähköenergiaa voidaan laajamittaisesti varastoida myös niin, että latausajat ovat erittäin matalia. On myös olemassa lämmön varastointijärjestelmiä jo nyt, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia, koska yh, sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tätä voidaan käyttää hyväksi. Kun sähköllä on kysyntää, voidaan samalla kerätä talteen lämpöä, jota ei sillä hetkellä tarvita, ja se voidaan ottaa käyttöön myöhemmin. Eli tämän tyyppinen toiminta on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja haluaisin kysyä, onko tähän liittyviä tietoja. Kiitos. Nyt ennen kuin annan puheenvuoron muille kollegoille, pyydän teitä pitäytymään puheajoissa. Aikaa ei ole liiemmin. Ja kuulin tässä jo kollegoilta, että olisi hienoa saada asiantuntijoiden esitykset myös kirjallisessa muodossa, koska niissä oli paljon mielenkiintoista ja hyvää. Eli näin voisin välittää kaikki nämä esitykset kaikille kollegoille. Davis. Thank you, Chairman. I asked before. Kiitoksia. Halusin puheenvuoron, koska halusin sanoa, että neljä vuotta kesti siihen, että hyväksyttiin NER 300 ja sitten hankkeet. Jos menee näin pitkään, usein, siis enimmäkseen tämä aika meni pelkästään sääntöihin, mitä tapahtuu sitten jäsenmaissa, kun pitää kehittää teknologiaa. Ja sitten vihreä vety kysymys, varmasti hyvin kiinnostavi, kiinnostava hanke CCS Euroopassa, mutta vihreä vety, kun se tulee NER 300, siinä pitää katsoa eri laatikoita. Ja jos muutetaan järjestystä, niin sitten olisi ehkä äh, saatu tämä hyväksyttyä. Äh, siinä tulee luottamuksellisuus, äh, mahdollisuus neuvotella, että kohdellaan näitä osapuolia aivan kuten tämä olisi salainen tarjouspyyntökilpailu. Mutta kuitenkin hanke olisi hyväksytty, jos olisi ollut viestintää Niinpä Eurooppa voisi olla kokonaisuutena yksi CCR, CCS-hanke, mutta halusin tietää teiltä, onko tämä todellinen oikea arvio tästä tilanteesta. Ymmärrän kyllä, missä tilanteessa komission piti tehdä töitä. Säännöt ovat sääntöjä, mutta jos olisi oltu joustavampia, niin olisiko vihreä vety päässyt eteenpäin? Kiitos. Grazie. La Kiitos. Seuraavaksi Utskog. Tack, fru Haluaisin esittää kysymyksen Ulsa Burmanille. Kyse on tästä Göteborgin laitoksesta. Tulkitsen sen, mitä te sanoitte siten, että laitos on nyt toimintaan valmiudessa, mutta kyse on kuitenkin kokeilulaitoksesta, kokeiluvaiheesta. Joten miten tämä laitos voidaan ottaa käyttöön laajemmassa mittakaavassa? Niitä uusiutuva energia voidaan käyttää hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla ja mitä päätöksiä tarvittaisiin EU-tasolla, jotta voitaisiin mahdollistaa se, että tulevaisuudessa todellakin voidaan suuressa mittakaavassa toimia tämän esimerkin tavoin. Onko teille jokin ongelma se, että jossain määrin olette riippuvaisia esimerkiksi metsäteollisuuden jätteistä? Tehän saatte metsistä, metsänhoidosta raaka-ainetta. Joskus on ollut vaikeaa tehdä ero indonesialaisten ja brasilialaisten metsien ja toisaalta pohjois metsien välille. Siellä ei ole ongelmia, samoja ongelmia kuin jotka liittyvät Brasilian metsiin. Vaikuttaako tämä teidän tilanteeseen jollakin tavalla? Kollega Kelly, per favore. Seuraavaksi Kelly. Prego. Thank you very much and uh, thanks again. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos jälleen kerran erittäin mielenkiintoisesta esityksistä. Ne ovat erittäin lupavia, mikäli ne voidaan pistää täytäntöön. Meidän täytyy todellakin nyt toimia ripeästi, että asetuksen kohdalla otetaan huomioon tarpeiset asiat. Nyt on nähdäkseni oikea aika puhua varsinkin uusiutuvista energialähteistä, koska nyt ollaan näkemässä muutoksia tavallisten ihmisten mielipiteissä, jotka kohdistuvat esimerkiksi tuulienergian. Yhä useampi ihminen vastustaa tänä päivänä tuulienergiaa enemmän kuin muutama vuosi sitten. Hyvin monia huhujakin on levitetty siitä, miten rumilta esimerkiksi tuuliturbiinit näyttävät ja kuinka ne sitten, mukaan, sitten vaikuttavat myöskin terveyteen. Näihin seikkoihin täytyy puuttua. Sitten kustannuspuolesta. Uusiutuvan energian hinta suhteessa perinteisiin energialähteisiin ja se, että uusiutuva energia on satunnaista, jaksottaista, sitä ei ole aina saatavilla. Ja mikäli voidaan energiaan varastointia kehittää niin, että yöllä kerätään sähköä ja käytetään se sitten aamulla – Tekikö tämä sitten uusiutuista energiasta halvempaa ja mielenkiintoisempaa kansalaisten silmiin katsottuna? Ei, eh, madame. Dziękuję bardzo. E, bardzo nas cieszy to, że e, państwo... Niin, oli hienoa saada kuulla kaikki nämä esitykset ja kuulla näistä saavutuksista. oli hienoa kuulla, että uusiutuvat energialähteet voivat todella olla laajassa käytössä tulevaisuudessa. Varastointi on suurin haaste, erityisesti silloin, kun energian kysyntä on korkealla. Ja NER 300 pitäisi keskittyä kahteen asiaan, CCS ja sen metodin kehittelemiseen niin, että tämä todella on tulevaisuudessa toimiva menetelmä. Eli CCS pitää kehittää niin, että hiiltä voitaisiin vastaisuudessakin käyttää. Ja olemme myös tyytyväisiä, että tässä katsotaan uusiutuvia energialähteitä, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, että meillä on tuuliturbiineja ja aurinkopaneeleja – ja kerroitte näidenkin osalta useista varastointimahdollisuuksista. Tämä oli hienoa. Ja kysyisin, voisinko todella saada nämä esitykset kirjallisesti? Haluamme todella nähdä, miten horisontti 2020 ja NER 300 voidaan käyttää tulevaisuudessa. Kanchan. Kiitos, kiitos näistä esityksistä. Viittaan tässä nyt lähinnä tuotantoon, mutta tärkeämpää olisi todella varastoida energiaa ja käyttää sitä tarvittavalla hetkellä. Kuten aikaisemminkin sanoin, tämä varastointiin liittynyt esitys oli erittäin mielenkiintoinen ja minulla olisi jotakin kysymyksiä. Kun tänä päivänä hukkaamme, tuhlaamme energiaa, heitämme sitä hukkaan, kun sitä ei tiettynä hetkinä tarvita, niin mitä neuvoja voisitte antaa siihen, miten energiaa voidaan käyttää todella kysynnän mukaan päivin öin? Eli miten järjestelmästä saataisiin sellainen, että sähköä ei menisi hukkaan? ja miten järjestelmästä saataisiin joustavampi, saataisiin paremmat takuut ja milloin tämä mahdollisuus saataisiin käyttöön entistä paremmin. Koska minusta näyttää siltä, että tuotannosta menee paljon sähköä ja energiaa hukkaan ja siksi olisi käytettävä hyväksi kaikki sellaiset mahdollisuudet, jotka todella takaisivat tilanteen parantumisen. Näyttää siltä, että vielä kaikkia mahdollisuuksia ei käytetä hyväksi. Olisi, oli hienoa kuulla tämä esitys ja mahdollisesti lukea se myös kirjallisesti. Kiitos seuraavaksi Goebbels. Kollega Pardon, euh, madame la présidente, je pas... Niin, äh, puheenjohtaja en heti ymmärtänyt, en kuullut omaa nimeäni. Niin itse asiassa olennainen asia kysymyksessäni niin liittyy nimenomaan Del Pesin esitykseen. Halusimme lisätietoa energian vaihteluista. Se on tärkeä kysymys ja yhä vain tärkeämpi, jos katsotaan energiatasoja. Haluaisin äh, tarkemmin katsoa myös näitä äh, näkymiä, joita hän meille esitteli. Se herättää kysymyksiä silloin, kun puhutaan uusiutuvista energiamuodoista. Kiitos. Grazie. E, Correira do Campo. Kiitos. Seuraavaksi Correira do Campo. I'm very uh, surprised. Kiitos. Olen erittäin hämmästynyt. No ensinnäkin kiitos kaikille puhujille, kaikille neljälle, koska oli hienoa näin lyhyessä ajassa saada näin paljon tietoa. Oli miten oli, olen erittäin hämmästynyt havaitessani, että kun on kyse energian varastoinnista, ei tunnu olevan mitään eurooppalaista ohjelmaa, joka suoraan keskittyisi energian varastointiin. Kummallista kyllä. Energian varastointi kuului useiden ohjelmien alaisuuteen, jotkut liittyvät viherryttämiseen, jotkut sähkön siirtoverkkoihin ja niin poispäin, mutta varastointikysymystä ei ole niin hyvin katettu, niin kuin esittelijäkin totesi. Tämä on hämmästyttävää. Se, että tulevaisuudessa tuotannossa katkokset vain lisääntyvät, niin kuin täällä todettiin, ja hyvin paljon energiaa menee hukkaan tulevaisuudessa. En kerta kaikkiaan ymmärrä, miksi varastointi kysymys liittyy pelkästään sähköautoihin. Sehän on aivan eri juttu. Ja senkin on kyse vesivoimasta. Lukeusia hankkeita on hylätty sellaisia, jotka liittyvät veden varastointiin, koska näitä ei pidetä kannattavina tuotteen kannalta katsottuna. Minua hämmästyttää tämä. Onko tämä nyt ongelma, joka liittyy institutionaaliseen kattavuuteen? Vai uskovatko asiantuntijat, että olen väärässä, niin kuin todennäköisesti olen? Kollega Eiler, prego. Ich stamme aus einer Region in Europa, wo Olen sellaiselta Euroopan alueelta, jossa on eniten uusiutuvia energialähteitä Euroopassa. Monet näistä laitoksista ei kuitenkaan pääse verkkoon. Meillä on todella paljon ylimääräistä energiaa, power Through Gas-hanke esimerkiksi äh, on johtanut siihen, että kaikkea sähköä ei saada syötettyä verkkoon, vaan muutetaan kaasuksi. Ja siksi kysyisinkin seuraavaa. Mitä tulee energian varastointiin? Meillä on yhteiset hiilidioksidin päästövähennystavoitteet ja uusiutuvien energia- energialähteiden käyttötavoitteet. Ja tällä hetkellä meillä on eniten uusiutuvien energialähteiden käyttöä, mutta silti hiilidioksidipäästöt kasvavat. Ja mitä tulee CCS-varastointiin, tähän liittyy hyväksyntä kysymysalueilla – Minkälaisia eroja näette verrattuna valtaviin kaasun varastolaitoksiin, joita Euroopassa on, ja samalla CCS-varastointia pidetään suurena julkisena uhkana. Eli minkälaisia eroja näette näiden kahden asian välillä? Ja sitten vielä kysyisin, kuinka pitkälti pystytte tieteellisen näytön perusteella ennustamaan sitä, miten näitä eri varastointimahdollisuuksia voidaan vertailla toisiinsa. Tai toimitaanko varastoinnissa niin, että puhutaan edelleen uusiutuvien energialähteiden käytöstä ja varastointi on niiden osalta ensisijaisessa asemassa. Kiitos. Jos kollegoilla ei ole muita kysymyksiä, nyt voimme kuulla asiantuntijoidemme vastaukset. Ensin Delgado Rosa. Ehdottaisin, että kukin käyttää kolmen minuutin puheenvuoron. Eli Delgado ensin. Niin minä haluaisin keskittyä juuri joustavuuteen ja joustamattomuuteen NER 300 ja kaiken kaikkiaankin. Tavallaan vihreä vety oli joustamattomuuden uhri NER 300. Komissio oli tilanteessa, että sanottiin, on se ja se artikla, jossa sanotaan sitä ja tätä, ja loppuviimeksi ö, operatiivinen toiminta vaikuttaisi kustannuksiin ja NER-rahoitukseen. Ja Euroopan investointipankki toimi tässä välittäjänä ja me, me toimimme sitten päätösten mukaisesti. En ole aivan varma siitä, olisiko joustoa jos joustoa olisi tarjolla, olisimme onnistuneet paremmin. Mutta tämä aukko ei ollut kovinkaan suuri. Mutta haluaisin sanoa kuitenkin, minkä tähden joustamattomuus oli mukana NER 300, koska me hoidamme jäsenvaltioiden varoja ja ne hoidetaan kilpailukykyisessä prosessissa. Niinpä ei voi antaa aina mahdollisuuksia muuttaa sääntöjä ja joustaa sinne tänne. Sanoisin kuitenkin, että ehkä meidän pitäisi oppia kokemuksista sitten sen jälkeen, kun jatketaan NER 300 jälkeen. Voiko se olla joustavampi? Siinä pitäisi olla ehkä enemmän harkinnanvaraa komissiossa. Näin ei useinkaan tapahdu nykyään, mutta tavalla niin kuin sanoin, myös ajoituskysymys oli olennainen. Siinä voidaan tehdä jo ö, jotakin, ajatellen seuraavaa kierrosta. Me olemme leikkaamassa siinä joka vaihetta. Me olemme oppineet menneestä myös vääriä tulkintoja siitä, mitä sanotaan asetuksessa nämä ongelmat pitäisi ratkaista, mutta en näe tästä mitään helppoa tietä ulos joustavuuskysymyksessä, jos me haluamme edelleenkin samantyyppisesti hoitaa jäsenvaltioiden varoja CCS. Kiitos. Lei stato persin troppo parco nell'uso del suo tempo. Te käytitte hienosti ajan hyväksenne. Kiitos tästä. Nyt seuraavaksi sitten Jacques Kivit, olkaa hyvä. Yes, okay. Um... Kiitoksia. Mehän sanoimme, että tämä Hollannin tapaus on vahvistettu vastauksen Davisille. Olemme onnistuneet Halankomaiden hallituksen kanssa sopimaan tästä hankkeesta, joten uskon, että ehdotuksemme menee läpi ja ilomielin ryhdymme sitä toteuttamaan. Innokkaasti ryhdymme tähän. Tämä väärinkäsitys ja se, että kommunikaatiossa Matti ja osapuolet eivät ymmärtäneet toisiaan, oli esteenä edistymiselle. Mikäli olisimme täysin ymmärtäneet, missä mennään, olisimme voineet vahvistaa tämän hankkeen, olisimme voineet sitten äh, sen käsitellä. Se, mitä tähän itse hankkeeseen tulee, tämä oli tilaisuus, joka meni Euroopalta ohi suun, koska tässä olisi voitu tätä CCS-hankkeetta toteuttaa samalla, olisi voitu käyttää hiilidioksidia ja luoda synergiaa eri toimien välillä, joten suuri sääli, että tämä sitten meni myttyyn. Toivottavasti vastasi kysymykseen. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi Osa Burman. Ja, jag börjar med att besvara frågan. Kiitos. Vastaisin ensin Prodin esittämään kysymykseen. Mitä tulee laitosten kokoon, ne vaihtelevat maasta toiseen. Ruotsissa, Suomessa on pitkät rantaviivat ja raaka-aineita saa hyvin läheltä ja siksi voimme rakentaa suuria laitoksia. Kuljetukset voivat tapahtua sekä meriteitse että rautat teitse. Sitten Ufskungin kysymys. Göteborgin, Göteborgin laitos oli sekin varsin suuri verrattuna muihin laitoksiin. Miten tämä nyt voi sitten toteutua käytännössä tämä hanke? EUn puolelta olisi hienoa, että vahvistettaisiin hiilidioksidin vähennykseen liittyviä sääntöjä. Tästä olisi meille hyötyä. Samoin siitä, että sääntelyä harmonisoitaisiin. Ja verotuksessa jäsenvaltioilla on erilaisia sääntöjä. Tämä osaltaan vääristää kilpailua. Ja kolmanneksi vuosi sitten tehty päätös johti siihen, että fossiilisten polttoaineiden hinnat laskivat huomattavasti ja ovat nyt todella matalalla. Ja siksi on hankala saada investointeja tälle alalle, koska varsinkin biokaasulaitoksille tämä on todella hankalaa. Sitten riskeistä ja siitä, kuinka riippuvaisia olemme metsätalouden jätteistä. No Ruotsissa tämä ala on laaja. Raaka-aineita on paljon ja tämä on suurin vientialamme. Meillä tuotetaan jo nyt suuria määriä metsäteollisuuden jätettä kestävästi. Ja suurimmaksi osaksi biokaasutuotantoa käytetään autoihin. Täytyy katsoa siis, mistä raaka-aine tulee, miten sitä on käytetty, että se voidaan myös tunnustaa. Mitä sitten tulee koko tähän kaasu, kastushankkeeseen, joissakin maissa kyseessä ovat metsäperäiset raaka-aineet, muissa maissa taas muun tyyppiset aineet. Eli tähän liittyy paljonkin tutkimusta. Emmekä halua tässä yhteydessä joutua tuomaan raaka-ainetta esimerkiksi Indonesiasta. Se on tärkeää. Kiitos. Grazie. Kiitos. Ja sitten Delpes vielä lopuksi. Eli hän saa viimeiseksi puheenvuoron ja vielä muistutan häntäkin jättävän meille oman esityksensä. Effectivement, euh, bon, Niin, kiitoksia. Niin huomasitte varmasti, että on paljon ratkaisuja, joita pitää soveltaa sitten tapauksiin. Minun alustuksessani olen painottanut varastointia. Se on tärkeä kysymys, koska uusiutuva energia on jaksottaista, se vaihtelee paljon. Se pitää ottaa huomioon sen käytössä. Niinpä varastointi patterin muodossa akkuina. Se on tärkeä kysymys ja mitä tulee kysymyksiin, Eli jatkossa voidaanko ne käyttää paremmin energiaa, jota tuotetaan. Olen sitä mieltä, että yksi, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Saksassa kehitetty vetyvaihtoehto ja ajatus joka on aika vanha, mutta mielenkiintoinen. Se on ollut pitkään jo olemassa. Ja myös lämpövarastointi, se on mahdollista lämpöverkoissa. E, voidaan e, esimerkiksi tuulen vallitessa lämmittää vettä ja varastoida lämpöä. Tämä liittyy siihen, että meidän täytyy sopeuttaa kysyntää tuotantoon ja varastointi on siinä yksi keino. Ja lämpövarastointi on lupaava tie tässä kysymyksessä. Vesivarastointi. Siinä tehdään myös muita tutkimuksia, jotka ovat tärkeitä tässä puhutaan päivä- ja yövarastoinnista, mutta on mahdollista, että kun puhutaan aurinkovoimasta, siinä tietenkin päivällä aurinko paistaa ja sitten on kysyntä eri paikaan, joten eli saattaa olla tietenkin niin, että päivällä on pienempi kysyntä kuin yöllä ja sitten täytyy sopeuttaa tämä. Ajatellen myös sähkön hintaa, joka perinteisesti on kalliimpi päivällä kuin yöllä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Joskus tartun puheeseen vähän myöhemmin, kun odottelen tässä, että tulkkaus olisi valmis Olemme nyt hieman etuajassa ja annan mielelläni puheenvuoron vielä Delgado Rosalle tästä arkaluontoisesta varastointiaiheesta. Olkaa hyvä. Kiitos, että salitte minulle hieman vielä lisäaikaa, koska täällä kommentoitiin varastointia. Elkeen liittyvät haasteet ovat moninkirjavia. Nyt ei riitä yksi toimenpide, vaan useita energiaa, kun on kyse hiiren varastoinnista, talteenotosta ja älyverkoista ja varastoinnista, niin varastointi on todellakin tässä kokonaiskuvassa erittäin tärkeä osatekijä. Hyvin paljon tutkimusta tehdään, mutta se täytyy tehdä vielä enemmänkin. Horisontti 2020 mahdollistaa sen, että tutkimusta tehdään. Varastointia varten tarvitaan tukea niin, että voidaan sulkea umpeen kuilu, joka on pilottihankkeiden ja esittelyhankkeiden ja sitten todellisuuden välillä. Mikä näillä on tulevaisuutta? Mitä haluatte näillä on tulevaisuutta? Varastointiongelma täytyy ratkaista, mutta ei varastoilla voida ratkaista kaikkea. Esimerkiksi suuren yleisön hyväksyntä, silloin kun on kyse tuulifarmeista – ja ihmiset ovat huolissaan maisemasta esimerkiksi. Neera 300 voidaan vaikuttaa tulivoiman käyttöön, mutta en usko, että yhtä ainoa ratkaisukeinoa on näihin ongelmiin, mutta tämä ratkaisu, yksi ratkaisu on tämä varastointiongelman ratkaiseminen ja me tulemme todellakin pohtimaan tätä kysymystä. Kiitos, kiitoksia teille. Tämä kuuleminen päättyy nyt tähän. Tämä kuuluu valiokuntamme työohjelmaan ja koordinaattorit tästä päättivät. Tämä oli varmasti kaikkien kannalta hyvin mielenkiintoinen kuuleminen ja kiitän lämpimästi asiantuntijoita siitä, että he toivat meille kokemuksiaan ja konkreettisia esimerkkejä selkein sanakääntein. NER 300 ja energian elpymys ohjelma ovat varmasti monelta osin hyvin tärkeitä ohjelmia, kun siirrymme kohti uudenlaisia tulevaisuuden tarpeita. Tässä korostettiin myös investointeja, se on meille kaikille tärkeä aihe. Todettiin usean otteeseen, että vaihtoehtoisia energiahankkeita koskeviin energialähteitä koskeviin hakeisiin tarvitaan huomattavasti lisää investointeja. Keskustelu näistä aiheista jatkuu. Kiitän teitä kaikkia ja myös komission edustaja, joka on ollut läsnä alusta lähtien. Kiitos. Il prossimo... Ah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 Bene, prendiamo posto. No niin, nyt voimme jälleen istutua alas. Ja jatkaa töitämme liittyen horisontti 2020. Meillä on käytettävissämme puolitoista tuntia tälle keskustelulle. Meillä on siis ensin viisi yhteisyrityshankkeen esittelyä ja sitten Cesar ja yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet iltapäivällä. Jokaisen mietintöluonnoksen esittelyyn on aikaa viisi minuuttia. Aloitamme Riera Madurelin mietinnöstä. Olkaa hyvä. Muchas gracias, Kiitos kovasti puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aluksi haluaisin todeta, että nyt kun kansalliset hallitukset leikkaavat tutkimusmäärärahoja, olisi todella tarpeen edistää kaikkia sellaisia välineitä, joilla saadaan yksityisiä investointeja. Ja IMI on yksi hieno väline tällaiseen, eli innovatiivisten lääkkeiden aloite. Tähän liittyy kuitenkin joitakin kysymyksiä, joita pitäisi vielä parantaa. Ensinnäkin näiden aloitteiden pitäisi olla johdonmukaisia, avoimempia hallinnointinsa osalta ja pitäisi saada entistä paremmin tiedeyhteisö mukaan määrittelemään toimia. Olemme jättäneet lukuisia tarkistuksia, mutta koska minulla ei ole aikaa kuin muutama minuutti, haluaisin keskittyä ainoastaan kahteen meille erityisen tärkeään asian Budjetin osalta IMI asioissa ja sitten tekijänoikeuskysymyksiin. yhdessä yhteisten teknologia-aloitteiden muiden esittelijöiden kanssa 2,5 12,5 prosentin leikkaus koko ohjelmaan ei ole hyvä asia. Ja tämä vaikuttaa koko puiteohjelmaan. Ja kuten tiedätte, kun neuvoteltiin horisontti 2020, kamppailemisen eteen, että keski suuret ja rajat ylittävät hankkeet pitäisi saada hankkeiden keskiöön, eikä olisi johdonmukaista, jos juuri näihin hankkeisiin kohdistuisi eniten neuvoston ehdottamia leikkauksia. Samasta syystä mietinnössä ehdotetaan IMI ykkösestä jääneiden määrärahojen siirtoa IMI 2, ei pelkästään hallinnoinnin osalta, tai pelkästään hallinnoinnin osalta. Muut määrärahat siirtyvät toiselle, toisaalle. Eli tällaisen reserviluettelon hankkeiden rahoittamiseen. IMIin vipuvaikutus pitäisi myös saada paremmin näkyviin. Tutkimus- ja kehitystoimet. Ja sitten IMIin tekijänoikeuskysymyksistä liittyen seitsemänteen puiteohjelmaan. Parlamentti on ollut sitä mieltä, että kaikki rahoitetut hankkeet kuuluisivat samojen sääntöjen piiriin. Parlamentin ehdotus on erittäin osuva, jos sitä yleisesti sovelletaan yhteisiin teknologia-aloitteisiin ja erityisesti IMI-järjestelmän teollisissa tekijänoikeuksiin. mahdolliset IMIhin osallistujat edelleen epäilevät politiikkoja, joita liittyy teollis- tekijänoikeuksiin yhteisten teknologia aloitteiden osalta. Meidän pitää saada aikaan sellaisia toimia, joista ei koidu esteitä, vaan että huippuosaamiskeskukset, yliopistot ja muut pääsevät helposti mukaan toimiin, samoin potilasjärjestöt. Olen jättänyt useita tarkistuksia, jotta tiedelautakunta saataisiin IMIin merkittäväksi tekijäksi ja jotta saadaan avoimuutta päätöksentekoon ja hallinnointiin. On myös taattava, että kaikilla elimillä on käytössä tarpeelliset määrärahat, jotta ne voivat vastata haasteisiinsa tällaisella alalla jolla on todella kaikissa toimissa edistettävä yleistä ja julkista etua. Kiitoksia Madurel. Seuraavaksi Lambert van Nistelrooy. Cinque minuuttia. Voorzitter, ik kom eh, net binnen. Is de bedoeling dat ik met... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulin vasta paikalle. Haluatteko, että minä keskityn nyt bio pohjaisten teollisuuden alojen yhteisyritykseen, vai miten tässä nyt käsitellään yhteisiä aloitteita? No niin, tämä biopohjainen teollisuuden ala kysymys. Tämä, tämä on uutuus Ja tässä on ähm, herättänyt kiinnostusta se, että äh, yritykset ovat kiinnostuneita, samoin kuin muut sidosryhmät, jos äh, sanotaan, että Euroopan unioni tarjoaa ainoastaan miljardin rahoituksen ja 2,8 miljardia yrityksissä kyseessä on vipuvaikutus, joka on todella merkittävä. Me siis olemme vasta tähän tulleet mukaan, mutta me onnistumme kyllä tässä suhteessa. Myös osallistuminen on hyvällä tasolla ollut viime vuosina ja se on vaikuttanut siihen, että käynnistys on tapahtunut hyvinkin nopeasti Minä en ehdota, että tässä mennään mitenkään eri tavoin eteenpäin, mutta on, kannattaa oppia siitä, mitä on tapahtunut. Ja pitää ottaa kokonaiskuva huomioon. Teollisuus, maatalous ja jätteet. Niissä on valtavasti potentiaalia ja kasvumahdollisuuksia. Aivan henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos leikkauksia pitää tehdä, niin ne pitää tehdä suhteellisesti. Minä olen sitä mieltä, että kokonaisuudesta pitäisi leikata ja silloin säilytetään edelleenkin mahdollisuus siihen, että jokainen teknologia-aloite – toimii omalla alueellaan. Tässä myös puiteohjelma tulee kyseeseen. 2,8 miljardia on tietenkin tervetullut vajatellen tuota miljardia, joka Euroopan unioni myönsi. Tässä on myös poikkeuksia olemassa, mutta mitä tulee vastuuvapauteen, tässä on muutamia kysymyksiä, jotka pitää vielä ratkaista yhteisissä teknologia-aloitteissa. Hyvin mielenkiintoista katsoa, miten tehdään yhteistyötä ajatellen näitä leikkauksia, joita pitää tehdä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Eeler, viisi minuuttia. Ähm, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Horisontti 2020 on nyt menestyksekkäästi saatu hyväksyttyä. Ja nyt me käsittelemme ikään kuin jämiä myönteisesti sanottuna tosin. Tämän merkittävästä osasta horisontti 2020 ohjelmaa 9 miljardista on hämmästyttävää, että näin samana rahalla niin monta nimeä ja uskon, että parlamentin kannalta katsottuna olisi tarpeellista saada kokonaisvaltainen sopimus, pakettisopimus aikaan komission ja neuvoston kanssa. Tämän sanon siksi, että perussopimusten myöt, muuttamisen myötä meillä on erilaisia valtaoikeuksia vietiohjelmien ja, ja muiden ohjelmien suhteen, ja on järkevää pistää nämä kaikki samaan pakettiin, ja argumenttina olisi se, että että aikaa on kovin vähän käytettävissä. Nyt olemme kuumisvaiheessa, mutta käytännössä delegoidut säännökset esitetään parlamentille ja ehdottaisin, että kummankin osalta pitäisi olla pakettiratkaisu kyseessä, eikä pitäisi hyväksyä delegoituja säädöksiä tähän pakettiin, mikäli muut instituutiot eivät hyväksy sitä, että näkemysten vaihtoa harjoitetaan asianmukaisella tavalla PPI- ja JETI-hankkeiden yhteydessä yhtenä pakettina. Suuri etu tästä olisi siis se, että me voisimme saada tulosta aikaan siinä mielessä, että kaikki saataisiin hoidettua ennen kuin parlamentti menee jäähylle. Parlamentin toimikausi loppuu. On tärkeää, että ilmaliikenteen aiheuttamat melu- ja saastehaitat saadaan vähennettyä. Clean Sky 2 ja Horisontti 2020 puiteohjelma ovat hyvä tapa puuttua tähän. Kaakospaketti on tarpeen ja Clean Skyn edeltäjä ja myöskin saatiin paljon tukea parlamentista väliarviossa. Nähtiin kyllä parantamisen varaa. Itse omassa mietinnössäni viittasin siihen, että olemme empiirisesti pyrkineet ottamaan huomioon parantamisen varan sääntelyssä. Komissio on nähdäkseni onnistunut siinä, että Clean Sky 2 liittyvät parannukset ovat merkittäviä kilpailukykyä parantaviin asioihin on osoitettu enemmän rahaa Clean Skyssa. Se oli 50 ja nyt ja kakkosessa uudet osallistujat pääsevät mukaan ja tätä määrää on kasvatettu 50-60 prosenttiin ja hallintopuoli on paremmassa kunnossa ja tämä on kulkee paremmin käsikädessä horisontti 2020 puiteohjelman kanssa ja tästä syntyy enemmän synergiaa. Lisätoimet, jotka on otettu mukaan Clean Sky 2, mahdollistavat sen, että viipuvaikutusta syntyy enemmän myöskin rakenteelliselta kannalta, enemmän viipuvaikutusta ja enemmän rakenteellisia uudistuksia. Joitakin seikkoja pitäisi vielä oikaista. Ensinnäkin pu- rahoitus, budjettipuoli, pakettiratkaisu pitäisi tähänkin saada. Ehdottaisin, että budjettia leikattaisiin 12 ja puolella prosentilla – Tämä saattaisi olla kokonaisvaltainen kompromissi, kun otetaan kaikkien hankkeiden rahoitus huomioon, ja tässä voitaisiin käydä neuvotteluita parlamentin, komission ja neuvoston välillä. Ei siksi, että halusimme ryhtyä poliittisen valtataisteluun, vaan pikemminkin kyse on oikeasuhtaisuudesta. Ja kun tarkastellaan eri haasteita, eri teollisuuden alat, kaikki peräänkuulutat rahaa, Klinska ja kakkosia, mutta samaan aikaan pyydetään myöskin yhteistyö tutkimukseen lisää rahaa esimerkiksi liikennealalla. Ja kun tarkastaa liikennealan haasteita, Shift to Rail, Clean Sky 2 ja CESAR-hankkeet, niiden välinen oikea suhtaisuus pitäisi varmistaa, joten katson, että väliraportti pitäisi saada jossakin vaiheessa, jossa tarkasteltaisiin kaikkia näitä jätihankkeita ja niiden budjettiosuuksia. Henkilökohtaisesti katson, että liikenne- tai pitemmin liikennepuolen haasteita voi, niitä voitaisiin ehkä rahoittaa enemmän, koska Clean Sky, Caesar ja Shift to Rail täytyy ottaa tässä kaikki huomioon samanaikaisesti. Clean Sky 2 soveltamisajan lyhentäminen on myöskin otettu puheeksi. Vuonna 2024 tämä piti kulua umpeen. Tämä voidaan aikaistaa, enää aikaistaa 2020 vuoteen, niin että se olisi saman pituinen kestoltaan kuin Horisontti 2020. Tärkeää on myöskin koordinoida Horisontti 20 ja Klinska 2 niin, että jetihankkeet kulkisivat käsi kädessä 2020 puiteohjelman kanssa. Kun otetaan Clean Sky 1 huomioon, niin tässä on kahden sukupolven jetihankkeita meneillään Kyse on, olisi kuitenkin samasta, samasta hankkeesta, mutta säännöt olisivat erilaiset ja rahoitussäännöt olisivat erilaiset ja hallintorakenteet ja jäsenet ja budjetit, kaikki olisivat erilaisia, eikä tämä ole kovinkaan tyydyttävä ratkaisu. Sitten vielä lopuksi. Meidän täytyy pyrkiä välttymään siltä, että siirtymäaika vain pitenee pitenemisestään, pitenee jo kaikki sen ohjelman kohdalla. Meidän pitäisi meidän pitäisi yhtä, kokonaisvaltaisempiin lähestymistapaan myöskin rakennerahastoihin. Ei pitäisi pelkästään luettelua lisäinvestoinneista, vaan toteasin, että olisimme vastahakoisia tämän suhteen. Pikemminkin haluaisimme kokonaisvaltaisemman kuvan. Hienoa, että komissio on innokas tämän toteuttamaan käytännössä, mutta komission ehdotus, joka koskee näiden toimien tilintarkastusta on vain lisähallinnollinen taakka. Täällä puhutaan teknisistä asioista. Ei tätä niin nopeasti voida niin yksinkertaisesti hoitaa. Aina muutamassa minuutissa ei voida tätä hoitaa. Kyse on miljardeista kuitenkin. Joten lopuksi haluaisin, että enemmän pyrittäisiin siihen, että jäsenvaltiot pistäisivät rahaa horisontti 22 20 ja rakennerahastopuolelta hankkeita tuotekehitykseen ja tutkimukseen olisivat sellaisia, että suuret jätihankkeet olisivat tässä sillan rakentajina ja myöskin edunsaajan lauseke Klinska ja Kakkonen. Toivottavasti tämä kaikki etenee yhteistyön hengessä. Vielä lopuksi. Nähdäkseni on erittäin tärkeää, tehdä näitä arviointeja ja kun tarkastetaan vastuuvapauskysymystä, meillä olisi yksi yhteinen ajatus siitä, kuinka nämä asiat hoidetaan. Toisen tähän päästään. Tämä olisi yhteinen lähestymistapa, jota SND-ryhmä ja kansanpuolue peräänkuulutaan. Otamme yksi, yksittäisen, yhden ainoan yhtenäisen vastuuvapauden ja suuremman budjettivarauksen näitä kaikkia varten yhdessä. Bene, grazie collega Ricordo... Kiitos, kollega Eeler. Nyt muistuttaisin vielä, että esittelijöillä on yhdessä yhteensä käytettävissään tässä 30 minuuttia. Nyt on syytä tässä onnitella Kolarska Bobinskaa. Kuten tiedätte, hänet on nimetty Puolan tiedeministeriksi. Eli onnittelut ovat paikallaan. Hän varmasti kuulee nämä sanamme. Nyt Rubik pitää hänen puheenvuoronsa. Kiitoksia kovasti. Parlamentin, neuvoston ja komission välinen yhteistyö on toiminut tässä aika hienosti ja olemme edesauttaneet siinä että nyt luotavat puitteet toimivat myös jatkossa. Ja juuri tällä alalla erittäin toimivat monivuotiset puitteet ovat tärkeät. Nyt kun siirrytään edellisestä seitsemänvuotisesta ohjelmasta uuteen ohjelmaan. Olemme pyrkineet uudistuksiin viime aikoina ja tämä kaikki varmasti on tuonut yksityisille ja julkisille kumppanuksille etuja. Ne näkevät, että täällä voidaan tehdä hyvää yhteistyötä ja uskon, että on välttämätöntä, että koko horisontti 2020 synergia etuja laajennetaan, viedään eteenpäin eri alojen välisessä yhteistyössä. Muistuttaisin, että Euroopan teknologiainstituutti, miten se tekee yhteistyötä näiden yhteisten teknologia-aloitteiden osalta? No, luodaanko tuolla todella tietoja, välitetään siitä koulutusjärjestelmiimme? Tarvitaan uusinta tietoa erityisesti ammattikoulutukseen, viestintä- ja tieto- ja viestintäteknologiaan ja elektroniikkakomponentteihin. Niiden osalta on tärkeää, että yliopistoissa ja kouluissa opetetaan uusinta uutta. Emme saa keskittyä ainoastaan siihen, että elektroniikkakomponentteja ainoastaan tuodaan Euroopan muualta maailmasta, vaan tässä on kyse siitä, että meillä olisi tällä alalla omaa tuotantoa. e-government-turvallisuus, kuten tiedätte, on riippuvaista siitä, että miten olemme ymmärtäneet komponentit, miten ne on analysoitu ja miten saadaan kilpailuetua ma- maailman markkinoilla. Koko ohjelma on yli kahden miljardin arvoinen ja EUta ollaan saamassa tukea miljardi Ja siksi hieman kriittisesti kysyisin, miksi yhteisten teknologia-aloitteiden hallintokustannukset ovat niin erilaisia. Toisessa yhteisyrityksessä 1,6 prosenttia, toisessa yli 6 prosenttia. Onko tähän perusteluita? Onko toinen tehokkaampi, onko toinen kalliimpi vai mistä tämä kaikki johtuu? 10 prosentin hallintokulujen kasvu, miten siihen suhtaudutaan. Tässä on kyse myös siitä, että tutkimusneuvosto ja sen antamat apurahat, niiden pitää sopia yhteen, tai niistä on sovittava EITn kanssa. Ja STIden kanssa. Eli tässä tarvitaan viestintää ja horisontti 2020, sen pitäisi olla uusi bonuslauta myös koulutuksen pääosastolle. Tässä piilee kovastikin synergiapotentiaalia. Ja parlamentissa vastuuvapausmenettelyä tulisi Euroopan parlamentissa käyttää. Tämä osoittaa, että nämä valtavat ohjelmat olisivat jatkossa parlamentin valvonnan alaisia. Eli tarvitaan viestintää komission kanssa siitä, miten asiassa edetään, jotta ei synny viivästyksiä. Ja että tällä alalle saadaan mahdollisesti uusia toimenpiteitä. Kaiken kaikkiaan uskon, että yhteisten teknologia-aloitteiden potentiaali on valtava ja olemme asettaneet tässä nyt tärkeitä välitapoja kohti tulevaisuutta. Grazie, kollega Rubig. Kiitoksia, Rubig. Vielä lopuksi sitten Panajotov. Panajotov, Thank you. Kiitoksia. Hyvät kollegat, aion lyhyesti esitellä omia, oman esityksen, joka liittyy neuvoston äh, esitykseen, joka koskee polttokeinoja ja vetyteknologiaa. Tässä on muutamia kysymyksiä, joita ottaisin esiin. Olen tyytyväinen siitä, että pidennetään äh, kymmenellä vuodella jo tätä välinettä, jolla voidaan puuttua kysymyksiin, jotka ovat polttavia Euroopassa. Poltokenno- ja vetyteknologia on osoittanut, miten paljon mahdollisuuksia tässä on energiankantajana kantajana ja tällä tavoin polttokennojen mahdollisuudet äh, energiamuuttajina voivat auttaa Eurooppaa parantamaan energiavarmuutta ja äh, lisäämään kestävää pitkän aikavälin kasvua. 2012 äh, komissio on osoittanut jo, että tämä on osoittanut hyvän mahdollisuuden kumppanuuteen yksityisen yksityissektorin kanssa, varsinkin pk-yritysten osalta silloin kun näitä teknologian aloja kehitetään. Minä olen suositellut, että eri kokemukset ensimmäisestä vetyteknologia yhteisyrityksestä otetaan huomioon energiakantajuusominaisuutta, voidaan käyttää hyväksi, no, mutta se on äh, rajallinen. Siinä on mahdollisuus kuitenkin tuoda vastauksia niihin haasteisiin, joita Euroopan unionissa on, ajatellen ilmastonmuutosta ja äh, energiasaatavuutta. Samoin polttokenno- ja vetyteknologia tarjoaa myös mahdollisuuden äh, löytää vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. Euroopan pitäisi muistaa, että kun katsotaan kestävää kehitystä polttokenno- ja vetyteknologiassa, silloin olennaisia ovat tietyt metallit raaka-aineina, litium, kalium, ja nämä materiaalit saattavat olla pullonkaula tulevaisuudessa, kun halutaan kehittää polttokenne- ja vetyteknologiaa. Niinpä minä olen painottanut sitä, että toisen vaiheen tavoitteissa pitäisi olla se, että kehitetään innovatiivisia strategioita, joiden tavoitteena on löytää vaihtoehtoja raaka-aineille – niin että voidaan saada aikaan kestävä ratkaisu pitkällä aikavälillä polttokenno- ja vetyteknologiasta. Myös työllisyysvaikutukset ovat myönteisiä koko Euroopan unionissa. Tässä on 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon nousu nähtävissä kuuden 16 prosenttia on lisäys patenttien myöntämisessä vuotuisesti tällä alalla. Suosittelin tässä vastuuvapausmenettelyä niin, että ajateltaisiin samantyyppistä jatkoa kuin tähänkin mennessä. Pidennys antaa selkeän viestin siitä, että EU on pitkä, pitkällä aikavälillä sitoutunut polttokeino- ja vetyteknologiaan. Tällä tavoin saamme kestävämpää, kilpailukykyisempää polttokenno- ja vetyteknologiaa. Ja voimme jatkossa olla myös maailmanlaajuisesti johtajina tällä alalla. Lähitulevaisuudessa vedystä on tulossa tekijä, jolla on teknologinen, sosiaalinen, poliittinen vaikutus, ei pelkästään EU-ssa, vaan myös muissa maissa, samoin kuin paikallistasollakin. Siitä syystä on tärkeää pitää merkittävänä tekijänä polttokenno- ja vetyteknologian alalla toimivaa toista yhteisyritystä. Ja tämän saavutetaan hyviä tuloksia ja Eurooppa pystyy hyötymään täysin tästä teknologiasta tulevaisuudessakin. Kiitoksia. Shadow. Partiamo con il collega. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt saa puhua edustaja Odi, joka on puhua Krostetin puolesta. Kolme minuuttia. Merci, madame la présidente. Rouva puheenjohtaja, ensinnäkin pyydän anteeksi François Krostetin puolesta. Hänellä oli muita parlamentaarisia tehtäviä kotimaassa, että hän ei päässyt paikalle. Minun piti puhua Rouva Madurelli mietistä. Hän olen kiittää esittelijä hänen sitoumuksestaan niin innostan hoitaa tätä asiaa ja sitten henkilökohtaisia toteamuksia Rouva Krostetilta. Kun se innovoivista lääkkeestä, me haluamme kansanpuolueen nimissä tukea tätä hanketta ja tätä kumppanisuhteita, että halutaan luoda yksityisen ja julkisen sektorin puolelle. Kyse on kahdesta miljardista eurosta. Tämän hankkeen tarkoituksena on jatkaa hanketta vuoteen 2024 saakka vuodesta 2014. Tämä on hyvä asia. Joitakin huomioita, rouva Rostetilta. Tarkistus 11, jonka Madame Madurell on tehnyt, ehdottaa sitä, että innovoivien kliinisten tutkimusten laadukkuus täytyy ottaa huomioon, mutta tämä on hieman epämääräinen tämä alkuperäinen teksti. Tarkistus 12. Siinä pitäisi käyttää erityistä huomiota näihin sairauksiin, jotka ovat vähemmän tunnettuja, harvinaisempia sairauksia ja patologioita. 31 tarkistus puolestaan edellyttää sitä, että pitäisi varmistaa sitä, että huippuosaamisen kriteereitä otetaan asianmukaisella tavalla huomioon. Tarkistus 32 liittyy kilpailuolosuhteisiin. Ja ajatuksena olisi se, että innovaatioita peräänkuulutettaisiin sitten 21, 30 ja 50 tarkistukset. Niissä esittelee ehdottaa sitä, että komissio pitäisi tieteellisen terveysalan työryhmän suosituksesta kiinni, jotka käsittelee, joka käsittelee 2020 tavoitteita. Me pohdimme, onko tämä hieman monimutkainen menettely tai tämä viittaus Meitä kiinnostaisi tietää komission näkemys. Entä sitten budjetin leikkaaminen? Olemme erittäin huolestuneita tästä, koska tämä on huono merkki, mikä tällainen ehdotus tehdään, mikäli tätä ei sitten jollakin tavalla korvata sitä, että muualla saataisiin lisää budjettivarjot näitä toimia varten. Suoritusindikaattorit täytyy varmistaa, että ne on realistisia. Lisäksi täytyy vahvistaa valvontaa ja kirjanpitoa, tilin, tilin seitsemäs puiteohjelma, sen yhteydessä vaadittiin sitä, että lisärakenteet, turhat rakenteet purettaisiin. Mikä meillä on neljä yhteistä ohjelmaa, puiteohjelmaa ja edelliset oikeudelliset kehykset, tässä on vaarana se, että tilanne epäselvä. Euroopan yritykset, jotka haluavat solmia julkisen ja yksityisen puolen kumppanisuhteita, suhteita saattavat joutua tilanteeseen, että liian paljon. Meidän pitäisi nyt tarkastella näitä yrityksiä, mitä ne tekevät. 90 ei voinut vastata kysymyksiin, eivätkä vastaa myöskään kansalaisten kysymyksiin. Ja tässä nyt moninkertaistetaan rakenteita. Minun hieman hämmästyttää komission tapa toimia. Komissio nimittäin valitsi oikeuksien perustaksi neuvoston asetukseen. Tämä tarkoittaa, että parlamentti on tässä neuvoantavassa asemassa. Se voi sanoa juu tai ei. Meillä on yhteispäätösoikeutta. Tässä on kyse suuresta määrästä rahaa. Olemme pyrkineet tekemään poliittisen kompromissin aikaan. Kuinka sitä voitte kuvitella, että kun yritykset ovat kyseessä, meidän että se pois yhteispäätösmenettelystä. Voitteko siirtää tätä asiaa? Ja sitten rouva puheenjohtaja, tällaista emme voi sietää. Ja toivottavasti talousarvion valvontavaliokuntakin kiinnittää huomiota. Komissio nyt haluaa Euroopan parlamentilta viedä oikeuden tarkastella vastuuvapauskysymystä niin yritysten kohdalla, yhteisyritysten kohdalta. Esittelijä, joka on talousarvion valiokunnan edustajana täällä, on viitannut myöskin tähän näiden yhteisyritysten hallintopuoleen. Kuinka voi komissio sitten ehdottaa, että Euroopan parlamentti viedään tässä valtaoikeuden? Kuinka parlamentti silloin voi valvoa sitä, mitä komissio tekee? Minä olisin kyllä selityksen tähän. Toivottavasti komissaari nyt sitoutuu ei pelkästään ottamaan huomioon meidän tarkistuksiamme, erityisestikin kun on kyse vastuuvapaudesta, jonka mainitsin, jotien tarkastuksesta, niin parlamentti pitää päästä tässä mukaan, koska meillä on valta ja oikeus tätä vaatia. Minä en, minä en kerta kaikkiaan ymmärrä, miten teillä on nyt teidän mielestäni, omasta mielestäni oikeus ryhtyä tällaiseen. Kiitos. Odi. Hän puhui sekä Grostetin että itsensä nimissä. Andrés Barrea seuraavaksi. Eh, conjunto, de un debate conjunto. Yritykset, joista nyt keskustelemme, jotka kuuluvat puiteohjelman alaisuuteen, jotka, joiden tavoitteena ovat teknologia-aloitteet ja julkisen rahan käyttöönotto ja vipuvaikutukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Aivan kuten esittelijä sanoi, tässä on paljon uutta ja tämä herättää kovastikin intoa. Bioteollisuus on tässä tärkeässä roolissa. Sitä pitää käyttää oikealla tavalla. Ja kuten biotaloutta käsittelevä mietintö toteaa, tässä on käytettävä täysin kierrätettäviä raaka-aineita. Esimerkiksi on käytettävä ei elintarviketuotantoon käy, suunnattuja tuotteita muiden tuotteiden luomiseen. Ja paljon toimia jo onkin. Esittelijä puhui innosta. Meidän täytyy katsoa tätä horisontaalisesti kaikkien yritysten osalta ja tulevan bioteollisuuden yrityksen osalta. Tämä kuuluu siis Horisontti 2020 ohjelmaan ja olen Odin kanssa täysin yhtä mieltä. Parlamentin täytyy olla mukana näissä toimissa, ei pelkästään saa toimia neuvostoasetuksen pohjalta. Tarkistuksemme SD-ryhmältä liittyvät puiteohjelman ja horisontti 2020 ohjelman ja rakennerahastojen väliseen synergian ja katsomme esimerkiksi alueellista kasvua. Rahoituksen pitää olla tiettyjen kriteerien alaista Meistä tästä voidaan saada paljonkin hyötyä irti. Tämä voi olla hyvä kokemus ja siksi on hyvä saada julkiset varat käyttöön nykyisen kriisin aikana. Grazie alla collega. Kiitos Varea. Seuraavaksi Johnson. Johnson. Tack så mycket och jag ska Kiitoksia kovasti. Minä voin puhua tässä aika lyhyesti. Minä olen varjoesittelijänä biopohjaisessa teollisuudessa. Ja olen pääasiassa samaa mieltä kuin ne esittelijä. Ja näin siis yleisesti ottaen on hyvin tärkeää, että me pystymme seurata, me pystymme seuraamaan näitä ohjelmia, joita on Horisontti 2020 ohjelmapuitteissa. Haluan painottaa nyt joka tapauksessa sitä, että monet ovat puhuneet vipuvaikutuksesta – saamme sitä kautta aikaan enemmän toimintaa. Tästähän juuri on puhuttu Horisontti 2020 puitteissa. Meillä on koordinointia eri ohjelmien kesken, rakennerahastot ja ehkäpä yhteisrahoitusta myös eh, jäsenvaltioita ja mahdollisesti myös yksityisiltä tahoilta. Tällaisia mahdollisuuksia pitäisi tarkastella samoin avoimuus ja läpinäkyvyys pitää varmistua siitä, että nämä ominaisuudet taataan ja mahdollisimman paljon voidaan vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä. Nyt on keskusteltu horisontti 2020 puitteissa myös pk-yrityksistä ja meidän pitäisi tarkkaan miettiä, näiden yritysten mahdollisuuksista kehittyä ja olla osa näitä ohjelmia. Aivan kuten monet jo sanoivat, kun katsotaan haasteita, joita edessämme on tulevaisuudessa Euroopassa ja muuallakin, kyse on hyvinkin paljon siitä, että ollaan tietoisia ke- kestävyysmahdollisuuksista, jos käytetään oikealla tavalla mahdollisuuksia hyväksi. Tämä tietenkin näkyi myös kuulemistilaisuudessa, joka järjestettiin. Näin ollaan pystytty vastaamaan haasteisiin ja käyttämään mahdollisuuksia parhaan mahdollisen tavan mukaan hyväksi. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa ja annan vielä tarkempia ehdotuksia. Tosin prego. Kiitos. Seuraavaksi Tosanovski. Děkuji, paní předsedkyně. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olisin sanonut seuraavan. En taida toistaa kaikkea, mitä kollegat sanovat, mutta katson todellakin, että meidän täytyy ottaa opiksemme seitsemästä tutkin, tutkimuksen puiteohjelmasta ja horisontti 2020 ohjelmaa tarkastaa tässä valossa. Meidän täytyy varmistaa, että ongelma ohjelma onnistuu tavoitteissaan eikä huku hallinnolliseen taakkaan. Täällä puhuttiin Excel-hankkeesta ja vetyteknologiasta. Nähdäkseni aikaansaatu kokemus ja mitä mitään voitu jo op- ottaa opiksi on merkittävää. Tutkimuksen puiteohjelma – oli hyvinkin pitkälti kuormitettu hallinnollisella taakalla. Monet yritykset kavahtivat mukaan tuloa, koska he pelkäsivät, että hallinnon taakka olisi liian suurta. Toisaalta on tietystikin tärkeää, että voidaan ohjelmia valvoa, kuten kollegani totesi. On tärkeää saada myöskin väliraportti, väliarvio siitä, kuinka ohjelmat ovat onnistuneet tavoitteissaan. Mitä tulee julkisen ja yksityisen puolen yhteistyöhön, uskon, että tämän kautta voidaan kehittää hyvinkin mielenkiintoisia tutkimushankkeita. Varjoesittelijänä tulen tietystikin tekemään parhaani ja auttamaan kaikin tavoin sen varmistamisessa, että Kokemuksista todellakin otetaan opiksi ja seitsemäs puiteohjelma ja sen ongelmat eivät toistu tulevaisuudessa. Tämä koskee myöskin vetyteknologiaa. Meidän täytyy ottaa opiksemme. Tulen parhaani tekemään, että näin myöskin käy. Meillä on kaikilla samat huolet Horisontti 2020 puiteohjelman osalta. Meidän täytyy varmistaa, että ongelmista päästään, ne kitketään pois. Tutkimuksen täytyy olla hyvin kohdennettua. Ja tuen täytyy kohdistua juuri tutkimuspuoleen. Minä tulen tässä tekemään parhaani, että tähän päästään. Olen vakuuttunut siitä, että Horisontti 2020 on äärimmäisen tärkeä ohjelma, kun kehitetään tutkimusta jäsenvaltiossa. Kiitos puheenjohtaja. Grazie. La parola ora al collega Brezina. Prego. Kiitos. Seuraavaksi Brezina. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jako. Kiitos puheenjohtaja esittelijänä. polttokenno- ja vetyteknologia yhteisyritysmietinnön osalta haluaisin korostaa, että meidän on jatkettava seitsemännen puiteohjelman toimia, koska teknologiassa piilee paljon hyvää. On lisättävä tehokkuutta tehokkuutta sähkön tuotannossa. Ja tämä on myös tärkeä osa tärkeiden älykkäiden verkkojen osalta. Veden käytön, vedun polttamisen, polttaminen poltto, kennoissa saattaa edistää meitä myös sähkön varastointikysymyksessä. Ja haluaisin kiinnittää huomiota tänne yhteen asiaan näistä monista asioista. Poltokennot ja vety, teknologia on vielä aika tyhjä, avoin kenttä. Voimakkaita toimijoita ei ole kovinkaan monta. Esimerkiksi Clean Sky-hankkeessa on voimakkaita kumppaneita, joilta voidaan saada investointeja, mutta polttokenno toiminta vasta hakee muotoaan. Ja yhteisrahoitus teollisuuden puolelta tulee varmasti olemaan ongelmallista. Aivan kuten kollegat, minäkin olen valmis tekemään yhteistyötä, jotta päästään eroon joistakin puit, seitsemännen puiteohjelman heikkouksista ja jotta tässä lupavassa asiassa päästäisiin eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Prodi seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja puheenvuoron käyttäneitä varjoesittelijöitä ja keskityn Clean Sky mietintöön, josta olen SD-ryhmän varjoesittelijä. Clean Sky 2 on hieman spesifimpi luonteeltaan, eh, kun sitä katsoo teollisuuden näkökulmasta. Ja tässä yhteydessä olisi tärkeää, että aika taulut eivät noudattelisi pelkästään horisontti 2020 aikatauluja, vaan niillä olisi aivan omat aikataulunsa. On säilytettävä teolliset rakenteet ja siksi on hyvin tärkeää tästä näkökulmasta katso toimitusketjua. Siihen liittyy väline, jonka kautta syvällisemminkin voidaan saada PK-yritykset mukaan toimintaan, vaikka ne ovat usein todella pieniä, niillä voi olla paljonkin tietotaitoa hallussaan. Ja siksi meidän pitäisi kiinnittää asian huomiota teollisuusyritysten osalta. Ja tässä hallinnoinnin vaiheessakin tällainen oikeanlainen kehitys pitää taata. Mielestäni on myös tärkeää, että pystymme auttamaan sellaisia yrityksiä, jotka lähtevät mukaan näihin yhteisyrityksiin. jotka näin voivat osa, osaltaan vahvistaa teollisia rakenteita. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja tuotanto ketju kysymys. On todella asia, jota on pyrittävä vahvistamaan. meidän täytyy katsoa, kuinka voimme kannustaa eurooppalaista teollisuutta kohti kasvua. on kannustettava kehitystä ja teollista järjestäytymistä. Ja nämä asiat muistan tulen jättämään joitakin tarkistuksia, jotta teollisuusala voi todella saavuttaa tiettyä luottamusta. Kiitos seuraavaksi Karvalju. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä näistä mietinnöistä hyvin avoimia. Yhteistyökykyisiä ovat olleet kollegojen kanssa. Haluaisin onnitella komissiotakin ehdotuksista. Haluaisin aivan yleisesti kommentoida näitä yhteisyrityksiä. Minun mielestäni me käsittelemme tässä hyvin tärkeätä aihetta, joka liittyy Euroopan tulevaisuuteen ja elvytykseen. Euroopan teollisuuden kilpailukyky, se riippuu teollisuuden investoinnista tutkimukseen ja kehitykseen, ja se on tärkeää Euroopan talouden tulevaisuuden kannalta. Jos nyt katsotaan viimeaikaista teoli- tutkimuksen ja kehityksen kehitystä ollaan nähty, että investointitasot ovat laskeneet 2008 vuodesta lähtien ja ensimmäistä kertaa 2004 vuoden jälkeen meillä on Euroopassa teollisuuden investointien johtaja Volkswagen, jotta tulevaisuudessakin voidaan pitää hyvän taso sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Se johtuu paljolti siitä, että ollaan johtajia monilla aloilla. Edelleen olemme automatiikka teollisuuden, kemian teollisuuden, lentoteollisuuden johtajia, mutta ollaan jäljessä muualla siinä pk-yritykset, suuryritykset, samoin kuin yliopistot ja tutkimuskeskukset ovat tässä suhteessa tärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta ja kiinnittäisin kollegojen huomiota siihen, että käsittelemme asiaa, joka on hyvin tärkeä Euroopalle. Nyt teollisuus on osallistunut vähemmän tutkimusohjelmiin nyt tätä kautta saadaan lisättyä osallistumista, mutta meidän täytyy miettiä kaikkia näitä kohtia ja meillä pitäisi olla tasapainoinen budjetti ajatellen näitä aloitteita ja muita kysymyksiä. Pääsuositukseni on se, että meidän pitäisi yksinkertaistaa mahdollisimman pitkälti sääntöjä ja säilyttää tasapaino, joka tähän mennessä on vallinnut säännöissä, jotta teollisuudella ei ole edellessä, edessään suuria muutoksia ajatellen tulevaisuutta. Yritetään saada aikaan tasapainoa ajatellen horisontti 2020 läpinäkyvyyttä, avoimuutta myös uusille tulokkaille ja osaamisen levittämistä pitäisi myös edistää. Pitäisi tutkia myös synergioita rakennerahastojen kanssa. Se on hyvin tärkeää horisontti 2020 ohjelmassa. Mutta varsinkin kun puhutaan suurista teollisuushankkeista, tämä oli siis yleiskommenttini. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Mickey Ford. Thank you very much indeed and apologies. I'm... Kiitoksia paljon ja pyydän anteeksi, että tulin vasta nyt, koska minulla on myöskin kolmikanta keskustelu. Kaikki ovat te- tehneet hyvin ankarasti työtä ja tekevät työtä hyvin paljon vielä ennen vaalikauden loppumista. Kyse on tärkeistä asioista kansalaisten kannalta katsottuna, kun kysytään. Kyse on tutkimuksesta ja tuotekehyksestä. Kehityksestä. Ilominen teen yhteistyötä täällä esittelyn kanssa. Mitä aikataulun tulee, haluan varmistaa, että yhteispäätöskysymykset eivät hidastu, mikäli meillä on jotakin sisäistä eri puraa. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan, että paketti saadaan hoidettua, mutta yhteispäätösmenettelykään ei pidä tässä ryhtyä jarruttelemaan. Kun kokonaisvaltaisesti katsoo tilannetta, kyse on budjettiin jakautumisesta ja asianmukaisesta rahanjaosta eri hankkeiden kesken. Rova jo totesi, että näin saadaan enemmän rahaa kolmansilta osapuolilta ja teollisuudelta ohjelmien rahoitukseen. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia. En ole vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi vain leikata juusta höydällä kaikkea rahoitusta samalla tavalla kuin on leikattu rahaa komission alkuperäisestä ehdotuksesta Horisontti 2020-hankkeen osalta. Nämä ovat asioita, joilla on enemmän lisäarvoja, enemmän yhteistyömahdollisuuksia kuin joillakin muilla aloilla. Clean Sky-hankkeesta toteaisin, että tähän on pohdittu sitä, kuinka arviointia tehdään tilintarkastus toimitetaan ja tekniset seikat, tärkeät seikat pitäisi ottaa kuntoon, kuka tarkastelee metodologiaa ja tilintarkastusta sen varmistamiseksi, että ne yritykset, jotka ovat olleet mukana, voivat pitää kiinni kuitenkin joistakin luottamuksista tiedoista. Nämä ovat peruskysymyksiä. IEMI-hankkeesta sitten katson, että tämä työ on täydentävä CTP-hankkeen kanta katsottuna – koska se työ, jota tehdään yhden hankkeen yhteydessä, täytyy voida käyttää hyväksi toisen hankkeen osalta, joten päällekkäisyyttä täytyy pyrkiä välttämään. Olisi järkevää, mikäli olisi kiintiöitä tai tietoa siitä, mitä tapahtuu kolmansissa maissa. Mikäli joillakin alueilla tarkoituksena on toden teolla saada aikaan tulosta ja löytää parannuskeinoja sairauksiin, Täytyy tietää myöskin, mitä kolmasissa maissa tapahtuu. Työtä ei pidä rajoittaa silloin, kun yhteistyöstä voisi olla hyötyä koko Euroopalle, mutta saattaa, että työ tehdään kolmannessa maassa yhteistyössä kolmannen maan asiantuntemuksen vallitessa. Niin se voidaan ottaa hyödyksi. Tässä on että kolmas vaiheen ja neljäs vaiheen kokoiluihin ei pitäisi käyttää rahaa, koska on lähempänä markkinoita, mutta kun tarkastellaan hoitokeinoja. Kolmas- ja nelosvaiheen kokeilut eivät ole kenties kaupallisesti houkuttelevia. Esimerkiksi 16 geenityyppiä liittyy Alzheimerin tautiin. Kokeiluja tarvitaan, mutta kokeilut eivät välttämättä ole vielä kaupallistamisvaihetta lähelläkään. Sitten tieteellisen paneelin toiminta. Täytyy varmistaa, että tämä hoituu sellaisella tavalla, että näkemykset otetaan huomioon, mutta että tästä ei synny byrokraattista taakkaa. Tiedän, että te teette tähän tarkistuksen. Minä ehkä muotoilisin sen hieman eri tavalla. Sitten huokea hinta, kohtuuden hinta. Tämä liittyy toiseenkin asiakokonaisuuteen. Pyydän anteeksi, että puhun tässä näin pitkään, mutta meidän täytyy varmistaa se, että jälleen ei synny byrokraattisia esteitä se, että on todistettu, että jokin lääke auttaa johonkin sairauteen, niin tämä on hyvin pitkällistä työtä, että on hyvin monia esteitä edessä. Kiitos seuraavaksi Kanchan. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijöille. On tunnustettava ja arvostettava tätä PPP-järjestelmää ja teknologia-aloitteita. Ne ovat ainoa keino todella edistää merkittäviä hankkeita. Halusin puhua lyhyesti tästä Clean Sky yhteisyrityksestä. Se on toiminut hyvin ja se ansaitsee todella voimakkaan tuen jatkossakin. Muutama huomio. Ensinnäkin talousarvioista 13 tarkistus, jota esittelijä ehdottaa ehdottaa siis äh, budjetin leikkausta, mutta pelkään, että tällainen leikkaus vähentäisi myönteisiä tuloksia, joita yhteisyrityksellä on saatu aikaan. Sitten hallinnoinnista pari kommenttia. Komissio varmasti ottaa huomioon sen, että nykyinen hallintomalli ja sen tasapaino Clean Sky-hankkeessa on tuonut mukanaan hyviä tuloksia – jos tätä lähdetään muuttamaan, tasapaino saattaa heikentyä. Ehkä tätä pitäisi vielä pohtia. Sitten muut toimet, joita rahoitetaan sekä kansallisesta EU-budjetista Tähän saattaa komission valvonnan lisäksi liittyä poliittista valvontaa ja tämä tulisi pitää mielessä. Sitten vipuvaikutus, siitä on puhuttu paljon. Se on toinen asia, johon pitää kiinnittää huomiota. Kiitos seuraavaksi Kukovic. Predsedujuča. Eh, res eh, je, da je naše... Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan totta, että olennainen kysymys Euroopassa kuuluu, mitä me teemme ollaksemme kilpailukykyisiä maailmanlaajuisesti. Sen vuoksi julkisen ja yksityisen puolen yhteistyö on tärkeää ja yhteisyritykset ovat yksi tapa, jota voimme käyttää hyväksemme meidän täytyy edistää toimia ja myöskin varmistaa, että mahdollisimman monet yritykset ja kansalaiset saavat myöskin sen mukaista tietoa tuloksista. Nyt toiseksi meidän täytyy puhua hyvin selkein sanakääntein ja valita sanan, sanamme huolella. Ja kun on kyse yhteisyrityksistä, kaikki me pitkään eivät tiedä, mistä on kyse, kun puhutaan yhteisyrityksistä. Aina ei tiedetä näistä yhteisyrityksistä. Jotkut uudet mepit esimerkiksi eivät paljonkaan näistä tiedä. Entä sitten ne, jotka ovat kaukana Euroopan parlamentista, ne hyvin kaukana täältä, mitä he sitten tietävät näistä? Kysyn vain. Viittaisin vain siihen, että tiedottamisen pitää olla selkeä, että ihmiset tietävät ylipäänsä, mistä puhutaan, että ymmärtävät, mistä on kyse. Siksi on erittäin tärkeää pohtia, ovatko nämä foorumit sellaisia, että uudet vasta perustetut pk-yritykset pääsevät mukaan? Ovatko ne soveltuvia pk-yritykselle? Nyt varsinkin kun kriisi valitsee syntyy hyvin paljon, tai pitäisi syntyä hyvin paljon innovatiivisia startup-yrityksiä. Onko meillä nyt sellainen järjestelmä käytössä, joka on riittävän avoin, niin että nuokin vastaperustat yritykset pääsevät mukaan? Grazie. La parola... Kiitos. Seuraavaksi Corredo Campus. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, haluaisin kiittää esittelijää, esittelijöitä ja onnitella myöskin. Mitä tulee näihin vety- ja polttokennokysymyksiin, minä olen tyytyväinen näihin avauksiin. Tässä ei ole välttämättä mitään luottamuksellisuus, luottamuksellisuusongelmaa. Läpinäkyvyys on tärkeää ja kaiken pitää olla täysin läpinäkyvää ja väliarviointia tarvitaan ehdottomasti parlamentissa, aivan kuten esittelijä totesikin, ja meidän pitää tämän lisäksi ottaa huomioon ne ongelmat, joita saattaa syntyä. On otettava huomioon kierrätys, materiaalikierrätys, joten olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa. Niinpä meidän me tarvitsemme vakautta ja näiden kumppanuuksien myötä voidaan kehittää toimintoja tutkimus- ja kehityshankkeissa – Niinpä pitää kumppanuuksia vahvistaa tältä osin ja painottaa synergiaetuja, eikä välttämättä yrittää tehdä aina enemmän. Tänä aamuna puhuttiin vetyakuista, polttokennoista. Kiinassa tehdään tässä asiassa jo paljon töitä. Esittelijämme on menossa tä- tässä aivan oikeaan suuntaan ja haluaisin tukea kollegoja. Kiitos. Seuraavaksi komission edustaja. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi olen äh, tyytyväinen äh, tästä laajasta tuesta, joka tulee investointipaketille. Meidän pitäisi todellakin puuttua asiaan tällä tavoin. Olen tyytyväinen myös siihen painotukseen, joka liittyy perusperiaatteisiin, äh, sukupuolten välinen tasa-arvo, avoin saatavuus ja uusien tulijoiden mahdollisuus päästä mukaan, samoin kuin läpinäkyvyys. Nämä eivät ole aikaisemmin aina onnistuneet. Olemme tyytyväisiä siitä, että yksinkertaistamista tuetaan, samoin kuin selkeytystä. Aivan yleiset kommentit ensin ja sitten yksityiskohtaisemmin. Yleiskommenteista me olemme tehneet kovasti töitä komissiossa, jotta saadaan aikaan toinen, toisen sukupolven teknologia-aloitteet ja olemme pyrkineet harmonisoimaan paremmin näitä yhteisiä teknologia-aloitteita. Olemme pyrkineet välttämään päällekkäisyydet tutkimuksen puiteohjelman kanssa. Tässä saatetaan puuttua muuten oikeusvarmuuteen. Sitten 209 artiklasta ja vastuuvapaudesta, kun nyt on opittu ensimmäiseen vaiheen aloitteista. Olemme nähneet, että ne olivat hyvin byrokraattisia, eivätkä sopivia julkisen ja yksityisen tahon kumppanuushankkeisiin. Niinpä kun tuli, tulee uusi eh, varahoitoasetus, 209 artikla sopii juuri tähän tarkoitukseen ja siinä on 50 prosenttia vähemmän eh, artikloja. Siinä on eh, budjettihallinto hoidettu paremmin ja se on parempi malli kaiken kaikkiaan ja se on tähän säädökseen perusteksti ja sitten varainhoitoasetuksen artikla 60 liittyy tähän myös ja asia pitää hoitaa komission suojassa Jotkut ovat tässä hiukan epäileväisiä saman kontvaliokunnassa, mutta me haluaisimme rauhoittaa teitä. Nyt on keskusteltu näiden aloitteiden johtajien kanssa, olemme kirjoittaneet myös vahvistuksia. Meillä on kirjallinen vahvistus heiltä, että käytetään artiklaa 209, eli jos 208 nojataan jatkossa. Se on hyvin raskas ja byrokraattinen. Se ei ole tarkoitettu yksityis- ja julkiskumppanuuksiin. Se asettaa lisätaakkaa osapuolille ja viivästyttää myös institutionaalista prosessia. Ja tämä pitäisi hoitaa ennen kuin parlamenttivaalit tulevat tässä pitäisi todellakin välttää ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja jotkut tarkistukset menevät siihen suuntaan, että tulee lisää rakenteita. Sitä pitäisi välttää. Pitäisi välttää myös päällekkäisyyksiä, raportointipäällekkäisyyksiä ja pitäisi rajoittaa henkilöstöä ja mitä tulee sitten budjettiin, tietenkin se on kriittinen kysymys. Innovaatio on aivan uusi ulottuvuus horisontti 2020 ohjelmassa. Eh, innovaatiota ei ollut, mutta oli ajatus siitä, että viedään asiat markkinoille. Eh, tässä on myös vipuvaikutus ja yksityissektori varsinkin, sen pitäisi investoida enemmän tutkimuksen kehitykseen. Siitä syystä me olemme niin innokkaasti ottaneet käyttöön lisätoimia, jotka ovat osakumppanuutta, lisätoimenpiteitä, joihin ryhdytään aloitteen lisäksi jotta päästään markkinoille asti. Mitä tulee sitten talousarvioon, viime viikolla oli Koreper ja eh, hyvin rohkaisevaa. Se on lähellä komission ehdotusta niin, ettei puututa talousarvioon tai sitten eh, ainoastaan kahden eh, aloitteen osalta hyvin pienet leikkaukset. Tietenkin komissio olisi sitä mieltä, ettei tällaisia leikkauksia tulisi. Ja se on tärkeä kysymys. Ja sitten lopuksi vielä Rouva eh, Andreas Varea, erittäin tärkeät kysymykset. Eh, tässä eh, nämä välineet voivat todellakin toimia yhteistyössä ja herra Ryvi puhui viitearvoista. Ja tässä on todellakin keskiarvona nyt 5 prosenttia. Ja sitten muutama aloit, sana aloitteista IMI 2. Me, meitä huolestuttaa budjetin supistaminen, koska valtavasti on tarpeita tällä alalla, lääkealalla. Haluamme mennä hyvin voimakkaasti eteenpäin kohti personoitua lääkemallia. Ja tässä on merkittäviä haasteita edessä me emme tietenkään halua luoda uusia budjettirakenteita. Me tarvitsemme selkeät määritelmät tähän. Me haluaisimme ehkä mieluummin käyttää tässä delegoituja säädöksiä ja lopuksi vielä emme halua mitään hiipivää komitologiaa tänne mukaan. Sitten Clean Sky kakkonen Christian Elleriä. Tämä on linjassa horisontti 2020 kanssa, koska tämä nimenomaan on sen tyyppinen ja sitten budjetti ja liikennekysymykset, mutta se onkin laajempi keskustelu. Ja sitten Excel-yhteisyritys. haluaisin vakuuttaa, että poikkeukset rajoitetaan minimiin. Ja tässä otetaan huomioon pk-yritykset. Haluaisimme hiukan suuremman budjetin hallintotarkoituksiin, niin kuin herra Ryby jo sanoi. Kiitoksia. Ja totta kai me olemme täällä vastaamassa myös teknisiin kysymyksiin. Grazie, prima. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron Esittelijöille loppupuheenvuoroa varten Odi haluaa vielä käyttää lyhyen puheenvuoron. Haluaisin vain kiinnittää komission huomioon byrokratian ja vastuuvapauskysymykseen. Ei vastuuvapausmenettely ole se, joka aiheuttaa byrokratiaa, vaan pikemminkin vastuuvapaus vie pääjohtajalta puoli päivää aikaa, kun he keskustelevat esittelyiden kanssa – Parlamentissa äänestys kestää yhden sekunnin ja tilintarkastustuomioistuin sitten tarkistaa tilanteen. Se, joka puhuu byrokratiasta ja yksityisen puolen osallistujista, pitäisi tarkastaa sitä vastuutilvisuutta, joka yrityksillä on, koska tämä aiheuttaa juuri sitä byrokratiaa valtaisan määrän. Yksityisen puolen tilintarkastus ja tämän osalta parantaisi kovinkaan selkeä, mutta joka tapauksessa tästä tulee valtavia kustannuksia yrityksille. Ja poliittinen ja budjettitason valvonta on tarpeellista. Tämä on poliittinen kysymys. Meidän pitäisi käydä syöllisempää keskustelua tästä ongelmatiikasta. Bene, allora. Hyvä. Nyt sitten Reera Maturel, viisi minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, että olen kiitollinen kollegoille ja komission edustajalle kaikista esitetyistä huomioista. Olivatpa ne yleisluontoisia, kirjasin ne ylös, tai sitten sellaisia, jotka viittasivat tähän IMI-hanketta käsittelevään mietintöön, jonka esittelijänä toimin. Ford esimerkiksi ja toinenkin puhuja viittasivat tähän mietintööni ja todella kirsin ylös heidän kommenttinsa. Suurin osa ehdotuksista varmasti voidaan hyväksyä, joistakin niistä ehkä pitää ne vielä keskustella hieman lisää. Ja nyt haluaisin käsitellä kahta asiaa. Ensinnäkin budjetin leikkausta. Hyvä näistä herrat, toivottavasti tällaiseen ei olisi tarvinnut lähteä, mutta neuvosto meidät tähän pakottaa. Kaikki esittelijät ovat tästä puhuneet. Olemme katsoneet hankkeiden kannattavuutta ja erilaisia kriteereitä. Ja kaiken tehokkaimmalta meistä näytti tämä valitsemamme toimintatapa. Toistan vielä, että toivottavasti emme olisi joutuneet lähtemään tällaisiin toimiin, mutta näin nyt vain on. Sitten vielä toinen kysymys. Meistä olisi ollut parempi soveltaa 185 artiklaa PPPissä eikä 187 teknologia aloitteissa jossa parlamentti ainoastaan kuullaan. Me Olisimme halunneet katsoa vielä näitä osallistumissääntöjä. Nyt parlamentilla on kuitenkin voimakkaampi sananvalta kuin ensimmäisen sukupolven teknologia-aloitteissa. Eli osallistumissääntöjen muuttamisen tapahtuu täytyy tapahtua delegoidun säädöksin ja parlamentilla on nyt siis hieman enemmän sanavaltaa kuin ensimmäisen vaiheen aloitteissa. Ja vaikka nyt keskustelemme ensimmäistä kertaa mietinnöistä, voitte uskoa, että näistä yhteisistä teknologia-aloitteista on hyvin pitkälti jo keskusteltu neuvotteluissa Horisontti 2020 hankkeesta ja olemme ottaneet opiksi ensimmäisen sukupolven hankkeesta ja nyt pyrimme muotoilemaan keskustelujen tuloksen niin, että asetus on todella johdonmukainen uuden puiteohjelman ja horisontti 2020 ohjelman kanssa. Kuten sanoin, kirjasin tarkkaan ylös kaiken täällä sanotun nyt on keskusteltava neuvoston ja komission kanssa, jotta saadaan aikaan kaikkia tyydyttävä kompromissi. Tähän olemme kaikki tottuneita ja eiköhän tämä onnistu. Kiitos. Grazie, kollega Van... Kiitos. Seuraavaksi Van Nisteroi. Kiitoksia, puheenjohtaja. Alle GTI's gezamenlijk eh, over te spreken, omdat je dan ook erittäin hyvä ajatus puhua yhdessä e, näistä e, yksityisen julkisen kumppanuuksista e, aloitteiden kanssa. Tässä puhuttiin sellaisista ongelmista, jotka pitäisi ratkaista liittyen nimenomaan vastuuvapauteen ja budjettikysymyksiin. Kollegat painottivat teollisuuden osallistumista. Se on erittäin hyvä. Meillä on osaamisen taso on hyvin korkealla, mutta tällä hetkellä voidaan kyllä todeta päinvastainen suuntaus teollisuudessa. Nyt puhutaan siitä, että pitäisi käynnistää uudestaan Euroopan talous, sen kilpailukyky ja niin edelleen. Kaikki nämä kysymykset ovat todellakin hyvin keskeisiä näissä hankkeissa. Jos asioita ei tällä tavoin kehitetä, silloin pitää todellakin saada enemmän teollisuutta mukaan. Ja jos ei voida näitä käyttää hyväksi, niin sitten jää, menevät hukkaan. Satajani antaa omat ehdotuksensa, jotka menevät juuri tähän suuntaan. Maaliskuun huippukokous käsittelee nimenomaan investointeja, jotka liittyvät Euroopan kilpailukykyyn. Tämän lisäksi pitäisi kehittää viestintääkin sen mukaan. Täällä puhuttiin vipuvaikutuksesta. Minä olin äh, regivaliokunnassa ja siellä puhuimme puolisen tuntia heidän lausunnostansa meidän valiokuntaamme. Ja regivaliokunnassa ei haluta mitään vääriä kuvia alueellisista hankkeista – biopohjaisissa teollisuuden alojen yhteisyrityksissä. Mutta meillä on mahdollisuus katsoa, millaisia vaikutuksia näistä on, varsinkin uusiin jäsenvaltioihin. Biopohjaiset teollisuuden alat edesauttavat myös maaseutualueita. On siis mahdollista tarjota meidän osaamistamme tässä suhteessa ja voimme käyttää paremmin myös rakennerahastoja. Muussa suhteessa olen samaa mieltä edellisten kanssa. Kiitos. Grazie. La parola collega Ehler. Prego. Kiitos. Seuraavaksi Ehler. Um, in the end, what we are going to do? Uh... Mitä me sitten loppujen lopuksi teemme? Tässä on käytännön näkökohtia ja poliittisia näkökohtia. Aloitan tästä poliittisesta puolesta. Toivoisimme, että komission neuvosto voisivat käsitellä asiaa pakettiratkaisuna. Tämä edellyttäisi joustavuutta komissiolta ja neuvoston puolelta. Etun olisi se, että käytännössä olisi helpompi toteuttaa, koska olisi ensin kuuntelemisvaihe ja sitten delegoidut säännökset ja kaikki nämä rakenteet. Tätä pakettia on vaikea saada lävitse ennen huhtikuuta. Joten toivottavasti hoidamme tämän kokonaisvaltaisella tavalla pakettina ja viemme tämän lävitse. Täällä puhuttu viipuvaikutuksesta, yksinkertaistamisesta ja hallinnosta ja sitten vielä vastuuvapaudesta näiden lisäksi. Mikäli noudatamme tätä rakennetta, voimme tällä tavalla jäsenellä keskustelun varjoesitelyjen kesken ja sitten keskustella tässä valmistelette neuvoston ja komission kanssa. Sitten vastuuvapaudesta. Mikä olemme rehellisiä? Varainhoitoasetuksessa tästä sovittiin, joten parlamentti ei silloin päässyt päälle ei pääse päälle pääsmäröimään, mutta periaatteessa oli aivan oikein, kun mikäli todetaan, että mikä te viedään ulko, kaiken ulkopuolelle. Tässä on yksittäiset tapauskohtaiset vastuuvapausmenettelyt ja tähän liittyvät säännöt. Tämä tekisi kaikesta monimutkaista, mutta voisimme myöntää vastuuvapaudet, helpottaa sääntöjä ja siitä huolimatta antaa ulkoisen vastuuvapauden. Ei, tämä eri tavalla puhutaan tästä pelkästään. puolitin osalta yksittäisten esittelyn tarkoituksena ei ole tehdä leikkauksia. Meillä pitäisi olla budjettikeskustelua, mutta suhtaista sellaista ja klinskaista viittaisin vielä siihen, että liikennebudjetti on merkittävien paineiden alla, koska Clean Skyhin tarvitaan rahaa myöskin Shift Rail-hankkeeseen, joka on pian tulossa meille. Ja sitten on Cesar-hanke. Ja sitten herää vielä kysymys. Viitos- ja kuutostasoista jotka ovat suhteellisia markkinoita, ja kakkos- ja kolmosvaiheessa, joissa tarvitaan yhteistyötä toimijoiden kesken. Kaikki tämä täytyy rahoittaa, ja oikea suhtaisuus budjetin jakautumisessa täytyy varmistaa. Ja sitten kokonaisvaltainen strateginen kysymys on, pistämmekö kaikki munat yhteen ja samaan koriin, vai pistetäänkö munia, ripotellaanko niitä muihinkin koreihin? Meidän kannattaa käydä tässä nyt rakentava keskustelu neuvoston ja komission kanssa niin, että asioita ei lokeroida ja sitten joko taistellaan tai ei taistella budjetista. Meillä se kokonaisvaltainen budjetti ja mitkä merkittäviä leikkauksia, leikkauksia tehdään. Täytyy pohtia, kuinka paljon eh, yhteisten teknologiahankkeiden ja PPP-hankkeiden osalta rahoitusta tarvitaan. Tarkoituksia pelkästään leikata budjettia, vaan nyt täytyy pohtia sitä, miten suuri osuus kullekin hankkeelle annetaan. Tämä johtaisi meidät sellaiseen suuntaan, että koko paketti saataisiin kokoon ennen huhtikuuta, koska suuren suuria ongelmia ei ole toimijoiden kesken kannanotoissa. Ja saan todeta, että viime hetkellä minut tuli selvä mielikuva, että komissio saattaa tehdäkin hyvää työtä sikäli, että komissio on ottanut opikseen väliarviosta. Ei meidän kannata, tarvitse jatkuvasti vain valittaa asioista. Uskoakseni ehdotus on suhteellisen hyvä. Toivoisin, että esittelijät ja varjoesittelijät voisivat kokoontua yhteen saman pöydän ääreen. Itse olen tarkastanut kaikkia kansanpuolen ehdotuksia. Nehän voidaan lukea horisontaalisesti, koska saattaa syntyä ongelma parlamentille, eli kaikissa poliittisissa ryhmissä on varjoesittelijänsä ja sitten katsovat, että yksi, kaksi, kolme yhteisteknologiahanketta on sellaisia, jotka hoidetaan yhteistyössä muiden kanssa, tai sitten ei. Meidän pitäisi tehdä tällaista rakentavaa jäsenneltyä yhteistyötä parlamentin sisällä ja luoda, luoda jonkinlainen selkeä käsitys peruslinjauksista. Tammikuussa voitaisiin sitten keskustella komission ja neuvoston kanssa ja helmikuussa meillä olisi tällainen kokonaisvaltainen keskustelu delegoiduista säännöksistä ja koko paketti saataisiin sitten hoidettua maaliskuun loppuun mennessä. Ja tämä siis sitten se pakettiratkaisu meidän kannatamme katsottuna. Grazie. La parola collega Rubik, prego. Kiitos ja seuraavaksi Rubik. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kaikki on oikeastaan jo sanottu. haluan kiittää kuitenkin komissiota hyvästä yhteistyöstä. Tässä varmasti löydämme hyvän rakenteen, joka tarjoaa tulevaisuuden varalle nyt kasvupotentiaali ja uusia työpaikkoja juuri näille aloille. Kiitos. Sitten Panajotov. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää varjoesittelijäni, esittelijöitäni ja Brezhnev, Dushovskia, heidän esittämistään huomioista ja Atavastan tuesta. Kiitos tuesta tälle tärkeälle hankkeelle. Haluaisin kiittää myös Vittorio Prodia. Hän on auttanut minua todella merkittävästi vety teknologia tapahtuman järjestämisessä – ja haluan kiittää komissiota syväluotavasta analyysistä ja vahvistuksesta siitä, että lähdemme todella yhteiselle tielle kohti tulevaisuutta. Bresina on antanut minulle hyvä vinkkejä tulevaisuuden varalle. Hän sanoi, että että polttokennoalalla ei ole vielä tarpeeksi suuria yrityksiä mukana ja meidän pitäisikin tiedottaa kehityskuluista ja menestyksestä entistä paremmin. Ja kyllä varmasti tämä ongelma saadaan tulevaisuudessa ratkaistua. Polttokenno kysymykset ovat tärkeitä tulevaisuuden polttoaineiden osalta. Ja tämä varmasti edesauttaa meitä pääsemään eroon fossiilisista polttoaineista. Kiitos. Nyt kysyisin vielä, voisiko komissio vastata Odin esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vastuuvapauskysymyksestä mahdollisimman selkeästi löydetään ratkaisu. Ensinnäkin vahvistan, että me, me olemme saaneet johtajilta ja teollisuudelta vahvistuksen 209 artiklaa koskien ja sitten vastuuvapaus siinä on mukana. Tietenkin tämä itse aloite, mutta valitettavasti parainhoitoasetus kielsi meitä saamaan tämän vastuuvapauden suoraan äh, aloitteeseen. Meidän täytyy mennä varainhoitoasetuksen kautta tai sitten oli mahdollista tehdä poikkeus mutta sellaistahan komissio ei voi oikeastaan ehdottaa. Mutta meidän pitäisi todellakin löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Sen osalta asiaa voidaan vielä parantaa. Kiitos. Grazie, bene, abbiamo finito. Kiitos. Nyt olemme saaneet tämän aamun työt päätökseen ja muistutan teitä vielä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on keskiviikkona 4. joulukuuta puolilta päivin. Ja muistutan vielä, että tänä iltapäivänä kello 15 aloitamme valiokuntamme työt ja kello 16 jatkamme Cesar-keskustelua ja neljää PPP-hanketta käsittelevää keskustelua. Kiitos.